Mm, käynnistävät tämän keskustelun. Ensimmäisenä heistä Rova Klaas, neljä minuuttia. Kiitoksia puhemies, parhaat komission jäsenet, hyvät kollegat. Tänään edessämme on monien keskustelujen ja neuvottelujen tulos. Nämä keskustelut ovat osittain olleet erittäinkin tunteenomaisia. Äänestys on huomenna ja tilanne ei ole ollut ollenkaan helppo. Me olemme todella vääntäneet kättä komission ja neuvoston kanssa hyvästä tuloksesta. Olemme todenneet, että tiede ei aina välttämättä pysty tarjoamaan meille selkeitä ratkaisuja. Ja nyt meidän täytyy sitten myöhemmin arvioida uuden lainsäädännön toimintaa. Aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia meidän rakentavasta panoksestaan hyvän tuloksen aikaan saamiseksi. Haluan kiittää kollegoita Euroopan parlamentissa, haluan kiittää komission edustajia, samoin Ranskan puheenjohtajavaltion edustajia. Harmi, että Tsekin edustajat eivät nyt ole paikalla. Lisäksi haluan kiittää kaikkia työntekijöitä ja avustajia. Kyse on siis torjunta-aineiden kestävästä käytöstä tätä koskevasta direktiivistä. Tämä on merkittävä askel eteenpäin ympäristön suojelun alalla. Kestävyys ohjenuorana maataloudessamme takaa paitsi terveelliset elintarvikkeet myös terveen ympäristön. Tilannetta on harmonisoitu ja tässä pyritään käyttämään aineita niin vähän kuin mahdollista, mutta niin paljon kuin tarpeen. Kasvinsuojeluaineet ja torjunta-aineethan ovat kasvien lääkkeitä ne täytyy antaa oikea aine oikeassa suhteessa ja oikeaan aikaan. Onko kemiallinen, ää, ovatko kemialliset torjunta-aineet tarpeen vai voidaanko joskus käyttää mekaanisia toimia? Tämä kaikki on otettava huomioon. Ja tietenkin tämä on myös taloudellisesti merkittävää, koska hyvä torjunta-aineiden käyttö johtaa hyviin satoihin ja ähm, kasvinsuojeluaineiden käytön äh, vähentämisessä otetaan huomioon juuri riskit. Ja mitä tulee integroituun ähm, kasvinsuojeluun ja tuholaistorjuntaan, äh, niin tästä tulee äh, sitovaa eurooppalaista lainsäädäntöä. Tietenkin vedensuojelu on äärimmäisen tärkeää. Jäsenvaltioilla on tällaisia suoja-alueita Äh, veden äh, suojelun vuoksi. Ja ihan mitä tulee näihin suojelualueisiin, äh, erilaisia tilanteita on otettava huomioon. Samoin laitteiden huolto säännöllisin väliajoin liittyy tähän kysymykseen ja aineiden käytön käyttäjien kouluttaminen on äärimmäisen tärkeää. Esimerkiksi ihan yksityispuutarhoissa voidaan synnyttää paljonkin vahinkoa, kun ei tiedetä riskeistä, joten tätä tietoa tulee myös kauppiaiden ja myyjien voida antaa kuluttajille. Hyvät naiset ja herrat, mitä tulee yksittäisten jäsenvaltioiden tilanteeseen, paljon sopeutumista vaaditaan ja tämä hyödyttää käyttäjiä ja kuluttajia. Samat säännöt kaikkialla Euroopan unionissa takaavat sen, että tuotanto-olosuhteet ovat samat ja kaikkien tilanne sama muutenkin. Kuitenkin meidän toimiemme tulee pohjautua tieteelliseen tietoon ja perusteluihin eikä poliittisiin kantoihimme. Kun ajatellaan annostelua, niin tämä on erittäin tärkeä asia. Ajatellaan vaikkapa vain päänsärkytablettia, tablettia Rouva puhemies, minulla on vielä kaksi minuuttia puheaikaa ryhmäni nimissä. Niin kun ajatellaan tavallista pääsärkylääkettä, niin sekin voi olla myrkkyä, jos sitä ottaa liikaa. Joten lopuksi sitten vielä, puhemies, tämä on hyvä kompromissi, joka ottaa huomioon niin ympäristöpolitiikan kuin talouskysymyksetkin ja toivon, että huomenna Euroopan parlamentti painokkaasti tukee omaa kantansa. Tekninen asia vielä. Artikla 14 kohtaan 4 on tullut pieni virhe. Täällä viitataan internetportaaleihin jotka olisi otettu huomioon kohdassa kolme, mutta kohtaa kolme ei ole, joten siihen ei myöskään voi viitata. Kiitos. No niin, kiitoksia teille. Te puhuitte nyt viisi minuuttia, rouva Glass. Katson vielä, että voitteko saada lopuksi sitten puheenvuoron. Sitten rouva Breyer ja neljä minuuttia puheaika, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies, parhaat kollegat, parhaat komission jäsenet. Tämä sopimus on todellinen kulmakivi ympäristön suojelun, kuluttajan suojelun ja kansalaisten terveyden suojelun suhteen. Ensinnäkin sydämelliset kiitokset varjoesittelijöilleni erinomaisesta yhteistyöstä ja kiitos kaikille niille työntekijöille, virkamiehille, jotka ovat tähän työhön osallistuneet. Ja kiitoksia komission jäsenet teille ja kiitos myös puheenjohtajavaltio Ranskalle. Kuitenkin haluan esittää kiitokset myös niille kollegoille, jotka eivät ole lähteneet teollisuuden kelkkaan. Meillähän oli Euroopan parlamentissa 200 tarkistusta ensimmäisessä käsittelyssä ja näin pyrimme parantamaan yhteistä kantaa ratkaisevalla tavalla – teollisuus on pelannut näiden raja-arvojen suhteen kaiken näköisiä pelejä ja turvalliseen tilanteeseen päästään vain selkeän kiellon pohjalta. Kun ajatellaan näitä terveydelle haitallisia aineita, niillä ei ole mitään asiaa elintarvikkeisiin. Ja näin voimme samalla suojella ympäristöä erittäin menestyksekkäällä tavalla. Olen hyvin iloinen siitä, että olemme nyt ensimmäistä kertaa saaneet selkeät kriteerit endokriinisten aineiden suhteen ja minä luotan komission vastuuhenkilöihin sen suhteen, että he tulevien neljän vuoden aikana lyövät lukkoon muitakin kriteerejä. Samalla olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti on onnistunut ensimmäistä kertaa siinä, että niin kuin saksalaiset ja ranskalaiset tutkijat ovat todenneet, mehiläisten suojelu on äärimmäisen tärkeää sekin, kun ne pölyttävät kasveja. Ja tämä on myös taloudellisesti äärimmäisen arvokasta, 150 miljardia euroa vuodessa, näin on laskettu. Ja toivoisin, että tätä kompromissia ei nyt lähdetä vesittämään. Kompromissinhän on neuvosto jo hyväksynyt ja tätä yhteistä kompromissia ei nyt saa lähteä vaarantamaan miltään taholta. Olen hyvin iloinen myös siitä, että yhdessä olemme saaneet aikaan parannuksia neurotoksisten aineiden suhteen. Ja tällaisessa tietoyhteiskunnassa kuin jossa me elämme, ei voida hyväksyä sitä, että lasten aivojen kehitykseen vaikutetaan erittäin vahingollisella tavalla neurotoksisten aineiden kautta. Eli me sanomme selvät sanat rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioiden äh, toimintaa ja jättämällä jäsenvaltioille pelivaraa, niin kuin pitääkin. Tässä osoitamme, miten tärkeänä pidämme terveyden suojelua. Olemme olleet erittäin rajoittavia esimerkiksi korvaavien aineiden osalta poikkeuksesta ei saa tulla sääntöä, vaan täytyy olla ihan päinvastoin. Olen hyvin iloinen myös sitä, että eläinten suojelu on otettu tekstissä huomioon ja että avoimuus lisääntyy, vaikka olisin toivonut komissiolta enemmänkin rohkeutta. Ja toivon, että pääsy näihin näiden pöytäkirjojen saatavuus myös paranee. Tämä on, kuten totesin, ympäristön ja kuluttajansuojelulle kulmakivi, mutta samalla myös tähtihetki, tähtihetki Euroopalle, koska se, että nyt luovutaan erittäin, erittäin vaarallisista torjunta-aineista on aivan uusi asia maailmanlaajuisesti. Tässä me todella panostamme terveyteen ja Eurooppa kulkee nyt pioneerina tätä tietä ja Eurooppa luo jälleen lisäarvoa kansalaisille, kansalaisille, jotka tietävät, että Euroopan unioni on kuluttajan ja terveyden puolella eikä taivu teollisuuden tahtoon. Tämä on muuten win-win tilanne myös teollisuudelle, joka saa näin äh, lisää pontta innovaatioille tulevaisuudessa saadakseen aikaan entistä parempia tuotteita. Κάτι για Kiitoksia. Haluaisin nyt tehdä yhden asian selväksi, mitä tulee esittelijöiden puheaikaan. Terova Klas, puhuitte viisi minuuttia ja teillä on toden totta vielä minuutti käytössänne. Saatte mielellään vielä uuden puheenvuoron keskustelun lopuksi. Rova Breyer puhui viisi ja puoli minuuttia ja hänellä on ryhmänsä nimissä sitten vielä puolitoista minuuttia ja kaksi minuuttia puhe- puheenvuorojen päätteeksi. Ensiksi komission jäsen Dimas ja sitten Vasiliu. Komission jäsen, olkaa hyvä. Puhun Euroopan komission nimissä ja haluaisin välittää kiitokseni esittelijä Klaasille ja Breyerille, kuten myöskin ympäristövaliokunnalle siitä aivan erinomaista työstä, joka on tehty tässä asiassa. Tämähän yhtäältä liittyy myös torjunta-aineiden kestävään käyttöön ja samalla pyritään parantamaan asetusta. On erittäin tyydyttävää huomata, että on päästy toisen käsittelyn sopimukseen. Tuon sopimuksen avulla otetaan huomioon ne ympäristörajoitukset, joita komissio on ottanut esille, ja asetettu myös kunnianhimoisempia tavoitteita – kasvinsuojeluaineiden kohdalla. Kasvinsuojeluaineet nimittäin aiheuttavat hyvin paljon huolestunutta kansalaisissa. Ja tämänhetkisiä, tämänhetkisiä säännöksiä, tämänhetkistä lainsäädäntöä täytyy tiukentaa silloin, kun tuotteita tuodaan markkinoille. Ja toisaalta meidän täytyy sitten taas paikata niitä aukkoja, joita yhteisötasolla vielä on ollut näiden kyseisten säänneltyjen tuotteiden käytössä. Olemme siis päässeet sopimukseen tästä direktiivistä ja Euroopan komissio toteaa, että se haluaa tämän tyyppistä politiikkaa, jotta se voi suojata ympäristöä ja kansanterveyttä tehokkaammin. Parlamentti on antanut oman panoksensa ja tehnyt tästä direktiivistä huomattavasti kunnianhimoisemman. Nyt jäsenvaltiot ovat velvoittuneita, velvoittuneita ottamaan käyttöön kansalliset toimintasuunnitelmat, kvantitatiiviset tavoitteet, niiden täytyy rajoittaa riskejä torjunta-aineiden käytössä ja tarkastaa tiettyjen tuotteiden käyttöä ylipäätäänkin. meidän täytyy vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että tietyissä tapauksissa tiettyjen kasvisuolainen käyttöä täytyy vähentää. Se sopimus, johon on päässyt, merkitsee suurta edistysaskelta kuluttajille ja ympäristölle, ja komissio voi ehdottomasti hyväksyä tarkistuspaketin, jossa kompromissit ovat, jotta voimme päästä sopimukseen toisessa käsittelyssä tästä asiasta. Kiitos. Komission jäsen Vasiliu. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä Rova Glassia ja Rova Breyeria ja varjoesittelijöitä heidän rakentavasta lähestymistavastaan tähän ehdotukseen. Haluaisin myös kiittää Ranskaa puheenjohtajavaltiona ja tietysti kaikkia teitä, jotka olette antaneet oman panoksenne toisen käsittelyn menestyksekkääseen lopputulokseen. Kasvin suojeluaineilla on tärkeä rooli maataloudessa puutarhahoidossa, metsänhoidossa, mutta niillä voi olla myös vaikutus ihmisten terveyteen ja eläinten terveyteen samoin kuin ympäristöön. Tämän vuoksi meidän täytyy varmistaa, että näitä aineita säännellään tasapainoisella ja tehokkaalla tavalla. Alkuperäisen ehdotuksen valmistelussa komissio kuuli laajasti eri toimijoita kaikilta asianosaisilta sektoreilta ja teki kattavan vaikutusarvion. Tärkein prioriteetti oli ja se edelleen on saavuttaa mahdollisimman korkea ihmisten terveyden ja eläinten terveyden samoin kuin ympäristön suojelu. Olen iloinen huomattaessani, että tämä heijastuu myös Euroopan unionin toimielinten välisissä keskusteluissa ja niiden lopputuloksissa. Tämänpäiväinen lopputulosehdotus vahvistaa tätä korkeaa suojan tasoa useiden määräysten kautta. Meillä on selvät kriteerit aktiivisten ainesosien käytöstä. Toimittajat, tuottajat ja ammatilliset käyttäjät joutuvat rekisteröitymään. Ja näin voidaan antaa tietoja mahdollisille kolmansille osapuolille, kuten esimerkiksi naapureille. Jäsenvaltioiden virka, viranomaisilla heillä täytyy olla tiukempi kontrolli markkinoinnista. Päällekkäistestaus eläimillä täysin vältetään, jotta voidaan parantaa kestävyyttä maataloudessa. Korvataan turvallisemmilla tuotteilla vaarallisemmat ainesosat. Jotta voidaan taata kattavat tiedot, komissio voi myös tarkastella saatavuuskysymystä olemassa olevien vaihtoehtoisten tuotteiden osalta näille sisäelinten toimintaa häiritsevien aineiden suhteen. Osana kokonaiskompromissia haluaisin ehdottaa seuraava teksti kommenttia, joka liittyy riskien arviointiin mehiläisten kohdalla. Kun arvioidaan aktiivisten ainesosien ja kasvinsuojeluaineiden osaa, komissio tulee kiinnittämään erityishuomiota siihen, että sallitaan järkevä arviointi, joka antaa mahdollisuuden todella ottaa huomioon mehiläisten altistuminen näille aineille. luonnos luo vielä turvallisemmat puitteet näiden aineiden käytölle Euroopan unionissa ja vahvistaa ympäristön suojelua ja kansalaistemme terveyden suojelua. Se heijastelee myös Lissabonin strategiaa, koska se tulee vähentämään byrokratiaa. Esimerkiksi hyväksymismenettelystä tulee tämän kautta lyhyempi ja tehokkaampi. Tämän lisäksi jäsenvaltioiden jäsenvaltiot eivät enää tule tekemään työtä erillään, koska lupien vastavuoroista tunnustamisesta tulee pikemminkin normi kuin poikkeus. Tämän pitäisi vähentää sisämarkkinoiden pirstaloitumisista ja parantaa kasvisuojeluaineiden saattavuutta maanviljelijöiden joukossa. Lopuksi haluaisin vielä korostaa sitä, että tämä on täysin yhteen sopiva ja täydentävä torjunta-aineiden kestävän käytön ehdotuksen kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä EPP-ED-ryhmän e nimessä Rouva Henikot, kaksi minuuttia. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä komission jäsen. Haluan alkuun kiittää esittelijää, komissiota ja toimielimiä, varsinkin Ranskan puheenjohtajavaltiota, jotka ovat päässeet tähän kompromissiin, tasapainoiseen kompromissiin maataloustuotannon ja kansanterveyden välillä. Kolmen vyöhykkeen järjestelmä helpottaa tuotteiden saatavuutta ja pienimuotoinen käyttö taataan myöskin, mikä merkitsee sitä, että me voimme saada myöskin puutarhatuotteille ja pienviljelylle tällä tavalla hyvät takeet vuoteen 2020 mennessä karsinogeneettiset, mutageeniset ja hormonitoimintaa häiritsevät aineet kielletään, niiden markkinoille pääsy kielletään. Tämän pitäisi vähentää huomattavasti niiden sairauksien määrää, jotka aiheutuvat torjunta-aineiden käytöstä. Tämähän on jo tieteellisestikin todettu, kuten myöskin degeneratiivisten äh, yhteyttä degeneratiivisiin sairauksiin on myöskin todistettu Näin voimme myöskin parempin suojella mehiläisiä ja komissio on tässä suhteessa esittänyt julistuksen. Haluaisin kuitenkin tietää, aikooko komissio harkita direktiiviä 2007-52 tässä suhteessa. Haluaisin myös painottaa sitä, millä tavalla biologinen torjunta toimii. Ja tässä tietysti meidän täytyy kaupallistaa tehokkaasti sitä tutkimusta, jota komissio on tähän mennessä rahoittanut. Tämä on erittäin tervetullut kannustin ja tarpeellinen sellainen, jotta voidaan stimuloida näiden aineiden käyttöönottoa. Väliaikaraportissaan sitten myös meillä on taattu se, että voimme valvoa tilannetta ja kansalliset viranomaiset voivat myöskin näin oppia huomioimaan, että tämä teksti on erittäin validi. Kiitoksia. Sitten herra Jörgensen kolme minuuttia YPS-ryhmän nimissä. Tack för formen. Kiitoksia, puhemies. Kyse on erittäin Kyse on erittäin tärkeästä asiasta ja esimerkiksi pohjavesikysymys on äh, äärimmäisen tärkeä. Tanskassa me voimme juoda ihan puhdistamattomana pohjavettä, koska se on niin puhdasta. Ja esimerkiksi komission ehdotuksen, ensimmäisen ehdotuksen pohjalta olisimme joutuneet kaksinkertaistamaan torjunta-aineiden käyttömme. Ja tämä olisi tietenkin mennyt mennyt pohjaveteen ja tuhonnut sen, joten tässä Tanskassa ehdotus olisi johtanut aivan katastrofiin ja tietenkin näin on myös muissa maissa ja eri mailla on eri asioita, joita ne haluavat suojella ja Euroopan unioni ei saa pakottaa yhtään jäsenvaltiota asettamaan riman matalammalle kuin mitä se itse haluaa. Ja olemme hyvin tyytyväisiä siihen, hyvät naiset ja herrat, että Euroopan parlamentti on nyt huolehtinut siitä, että maat saavat äh, kylliksi joustavuutta ja voivat sanoa ei muun muassa torjunta-aineiden käytölle. Tämä tarkoittaa tai merkitsee paljon Tanskalle ja myös monille muille maille. Kyse on eh, muun muassa REACHiin liittyvistä aineista, jotka on muussakin toiminnassa kielletty, esimerkiksi sähkölaitteissa, leluissa ja vaatteissa, mutta jotka ovat kuitenkin luvallisia aineita torjunta-aineissa ja näin joutuvat järjestelmäämme. tätä emme missään nimessä voi hyväksyä ja vihdoinkin voimme todella estää tällaisten aineiden käytön kokonaan. Ja olen hyvin äh, tyytyväinen äh, siihen, miten äh, aineiden käytön vähentämiseen eri jäsenvaltioissa tullaan pyrkimään ja nämä rajoitukset ovat niin laadullisia kuin määrällisiäkin. On aineita, jotka ovat varallisempia kuin toiset ja tietenkin tähän on kiinnitettävä huomiota mm, ja samoin on kiinnitettävä huomiota tietenkin aineiden niihin määriin, joita aineita käytetään. Tämäkin luonnollisesti johtaa loppukuluttajan parempaan tilanteeseen. Eli aineet, jotka ovat vaikkapa lasten aivoille vaarallisia, ei tietenkään niitä saisi käyttää. Mielestäni on erittäin valitettavaa, jos näin voi olla jatkossakin näiden erittäin vaarallisten aineiden suhteen on nyt sitten mahdollisuus poikkeuksiin, jos teollisuus osoittaa, että se näitä aineita tarvitsee. Mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että tämä on ollut erittäin, erittäin myönteistä. Kiitoksia sitten ALDE-ryhmän nimissä Rova Laperus, neljä minuuttia. Cher commissaire, cher collègue. Hyvä, kiitos. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission edustaja. torjunta pakettiin hyväksyminen nämä kaksi tekstiä, jotka ovat kompromissitekstejä, ovat minusta erittäin tasapainoisia. Niitä kannattaa tueta, tukea useastakin syystä. Me tiedämme, että hyvin monet tuottavat näitä aineita ja hyvin monet myöskin niitä käyttävät se, että alue jaetaan kolmeeseen, kolmeen vyöhykkeeseen ja että meillä on vastavuoroinen tunnustaminen käytössä on erittäin hyvä asia. Olisi halunnut vain yhden vyöhykkeen, jotta meillä olisi enemmänkin johdonmuka- yhden vyöhykkeen lisää, jotta meillä olisi enemmän johdonmukaisuutta Euroopan unionin alueella. Mm Kuitenkin tästä säännöstöstä on paljon hyötyä sekä myyjille että käyttäjille. Samalla voidaan suojella paremmin kansanterveyttä ja saada aikaiseksi taloudellisia voittoja. Lisäksi voidaan suojella eläimiä ja voidaan vähentää eläinkokeita. Merkitys ympäristön tilalle on erityisen tärkeä, kun kaikkein vaarallisimmat aineet korvataan turvallisimmilla aineilla. Lisäksi on käyty paljon keskustelua endokriinisistä aineista. Mikään lainsäädännön teksti tähän mennessä ei ole tätä kysymystä käsitellyt, mutta nyt tekstimme antaa neljä vuotta aikaa komissiolle esittää tieteelliseltä pohjalta ehdotuksia, jonka avulla voidaan määritellä näiden aineiden sisältö. Tällainen tieteellinen määritelmä mahdollistaa sen, että voidaan luokitella nämä aineet ja tarkastella sitä, millä tavalla ne toimivat ja näin tarjota myöskin teollisuudelle se lainen jota se vaatii. Olemme puhuneet myös mehiläiskysymyksestä ja mielestäni kompromissiteksti, jossa mukana on komission julkilausuma, on selkeä askel eteenpäin. Aktiivisten aineiden vaikutus koko mehiläiskantaan otetaan huomioon ja samalla niiden vaikutus nektarin ja siitepölyn. Monet ovat esittäneet huolenaiheensa sen suhteen, millä tavalla aktiiviset aineet toimivat. Tässä otetaan kuitenkin se huomioon, sillä kolmen vyöhykkeen järjestelmä mahdollistaa sen, että voidaan antaa luvat mahdollisimman monille tuotteille ja lisäksi voidaan antaa poikkeuslupia. Kun puhutaan pienmuotoisesta käytöstä, niin komission e- pitää tehdä hyvin lyhyellä aikavälillä Euroopan rahaston perustamiseksi ehdotuksia. Euroopan komission täytyy myöskin tarkastella tämän lainsäädännön vaikutusta siihen, mikä sillä on monimuotoisuuteen ja maatalouden kilpailukykyyn. Lopuksi, ja kollegatkin muistuttivat tästä asiasta, me kannustamme torjunta-aineiden valmistajia kehot, tuottamaan uusia tehokkaita tuotteita, jotka samalla suojaavat luontoa ja kansanterveyttä. Haluan myös muistuttaa siitä, että kasvisuojeluaineet ovat usein myös lääkeaineita kasveille ja niitä voidaan käyttää hyvin järjestetyssä puitteistossa tässä tulee korostaa myös sitä, millä tavalla integroitu tuotantotapa vie eteenpäin kestävää kehitystä. Nämä kaksi tekstiä, joita meillä ovat nyt edessämme, tarjoavat tasapainoisen ratkaisun tähän kysymykseen, suojaavat luontoa ja tarjoavat tuotteita kuitenkin maanviljelijöiden käytettäväksi. Lopuksi haluaisin todeta, miten miellyttävää on saada työskennellä teidän kanssanne, hyvä kollega, tämän erittäin arkaluontoisen kysymyksen parissa. Tämä meidän yhteistyömme on ollut hyvä esimerkki yhteisymmärryksestä. Ja haluan kiittää kahta esittelijää Klasia ja Breyeria, jotka ovat olleet aivan erinomaisia neuvotteluita silloin, kun on pyritty pääsemään kompromissiin neuvoston kanssa. Kiitoksia Rauha Laperuus. Seuraavaksi puheenvuoron saa UEN-ryhmän nimissä herra Elwood. Kolme minuuttia. Um, Kiitoksia rouva puhemies. Me puhumme täällä täysistuntosalissa asiasta, joka on erittäin tärkeä ympäristölle ja terveydelle. Lainsäätäjät ovat identifioineet tämän asian ja tuoneet tämän esille tällä vaalikaudella, koska ovat olleet huolestuneita tulevasta elintarviketuotannosta. Ei ole mitään epäilystäkään siitä, että torjunta-aineiden kautta myös esimerkiksi syöpätapauksia on ollut enemmän – maanviljelijät ovat kaikista suori, eniten kosketuksissa torjunta-aineisiin. Ja tällä lainsäädännöllä me haluamme suojella kansalaistemme terveyttä ja ympäristöämme. Lainsäätäjinä meidän täytyy myös aina kuitenkin etsiä tasapainoa, joka perustuu tieteelliseen todistusaineistoon. Me olemme siirtymässä riskipohjaisesta vaarapohjaiseen lähestymistapaan. Kaikki relevantit äh, Vaikutusarviot, niitä vaadittiin koko ajan, mutta kukaan ei nyt tiedä, kuinka monta ainetta kielletään. Mm, Irlannin maantieteelliset olosuhteet ovat hyvin erityislaatuiset. Jos poistetaan noin 22 ainesta, tämä tulee rajoittamaan suuresti valikoitavissa olevaa ainesmäärää. Torjunta-aineet, jotka ovat nykylainsäädännön pohjalta markkinoilla, ne ovat käytettävissä, ovatko ne käytettävissä enää sen jälkeen, kun olemassa olevat luvat menevät umpeen? Irlannissa täytyy taistella vakavia kasvitauteja vastaan. Ja jos ei ole turvallisempia vaihtoehtoaineita, niin aineet voidaan hyväksyä vielä viisi vuotta luvan umpeen menemisen jälkeen. Meidän täytyy paremmin investoida biologisesti kestäviin tuotteisiin. Meillä on ennakkotapauksia. Meillä on esimerkkejä siitä, miten voidaan käyttää ei-kemiallisia aineita maailmanlaajuisesti. Olen iloinen parlamentin tarkistuksesta, jolla halutaan suojella mehiläisiä. Lopuksi puhemies pyytäisin kollegoja tukemaan UNN tarkistusta 182. Komission ja asiantuntijoiden täytyy saada aikaiseksi asianmukainen tieteellinen pohja tälle. Me emme voi vaarantaa tieteellisiä arvioita ei-tieteellisillä ennakkoluuloilla. Kiitoksia. Parahin kollega seuraavaksi vihreiden nimissä esittelijä Breyer vielä kaksi minuuttia. Kiitoksia rouva puhemies. Oikeastaan halusin puhua rouva Klaasin mietinnöstä, mutta käytän kuitenkin nyt tilaisuutta hyväkseni ja vastaan kollegalle. Ehkä teidän pitäisi lukea tämä sopimus vielä. Me teimme tämän tarkistuksen, jotta Nämä hormonitoimintaa häiritsevät aineet eivät saa olla markkinoilla vielä neljän vuoden ajan. Ehkäpä te voisitte lukea tämän vielä, vielä uudelleen. Varmaankin voitte vetää tämän tarkistuksenne pois, koska sehän on nyt täysin päinvastainen kuin mihin varmasti pyritte ja pyrimme emme me tässä pyri mihinkään muuhun kuin siihen, että suojelemme kansalaisten terveyttä ja ympäristöä. Siitä tässä on kyse, ei mistään muusta. Olemme ryhtyneet kaikkiin toimiin myös maanviljelyn suojelemiseksi. Ja Tanskan esimerkki on osoittanut, että siellä on onnistuttu puolittamaan torjunta-aineiden käyttö 20 vuodessa ja samalla parantamaan pohjaveden laatua ja ilman, että tästä kukaan olisi kärsinyt päinvastoin. Tosiaan Rouva Klassille vielä pari sanaa. Sydämelliset kiitokset teidän tekemästänne työstä. Tietenkin me ryhmänä olisimme toivoneet selkeitä aikatauluja ja tavoitteita, mutta tästä huolimatta toivomme, että jäsenvaltiot nyt osoittavat olevansa kestävän talouden kestävän maatalouden kannalla. Tietenkin me olisimme toivoneet vielä enemmän äh, asukkaille näillä alueilla, mutta ähm, nyt on tehty päätöksiä, jotka tukevat kansalaisia ja heidän, äh, vaat, heidän vaatimuksissaan tietojen saamiseksi. Ja ehkäpä ihan Euroopan laajuisestikin yhä useammat kansalaiset äh, käyttävät mahdollisuuksiaan tietojen saamiseen ja toivon, että avoimuus tätä kautta lisääntyy. Kiitos. Kiitoksia Rova Breyer ja sitten herra Musa Cho QE-ryhmän nimissä kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puhemies jos verrataan tätä direktiiviä ja torjuntain asetusta, niin nähdään, että keskustelu on hyvin laajamittainen keskustelu laajamittaista parlamentista, mutta varsinkin neuvostossa vastustus oli huomattavaa. Taloudelliset voimat asettuivat voimakkaasti puolustamaan omia etujaan, mutta meidän täytyy puolustaa julkista etua, julkista etua olla saamatta torjunta-aineita myrkkyinä. Lisäksi maanviljelijöiden täytyy saada työskennellä turvallisesti, täytyy saada käyttää turvallisempia tuotteita. Torjunta-aineissa on aivan liikaa kemiaa ja se on huonoksi kaikille elintarvikkeille, ihmisille, viljelijöille, jotka joutuvat maksamaan näistä aineista kovasti. Tässä on kyseessä vanha kvantitatiivinen maanviljelysmalli sen sijaan, että tarkasteltaisiin laatua se aiheuttaa paljon kustannuksia kaikille ja se on haitaksi myös ympäristölle ja aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä. Nyt haluamme siirtyä kohti terveellisempää lähestymistapaa, joka tarjoaa elintarvikkeita kansalaisille lisää työpaikkoja. Koska molemmat esittelijät ovat työskennelleet näin sinnikkäästi, niin kuten myöskin tekninen avustajakunta on päästy tällaisen erittäin hyvän tulokseen. Ja torjunta-ainetavoitteet on otettu käyttöön kansallisissa suunnitelmissa, varsinkin kun tarkastellaan näitä korkean riskin tuotteita. Eli muut kuin kemialliset torjuntamenetelmät ovat tärkeitä maaperän suojelemisessa ja pohjaveden suojelemisessa. Siitä huolimatta yksittäisillä mailla nyt on yksittäinen vastuu ja ruiskutukset eivät ole hyvä asia, jos ei siihen ole pakottavia syitä. Ennakkovaroitus täytyy esittää alueella asuville ihmisille. Tietoa on saatavilla myös yhä enemmän internetissä. Olisi ehkä ollut hyvä luopua näistä kolmesta jäykästä vyöhykkeestä, joita neuvosto on vaatinut, mutta siitä huolimatta on päässyt tärkeisiin tuloksiin. Ja näitä voidaan käyttää laittomia aineita vastaan. Joten kyseessä on hyvä askel eteenpäin ja toivon, että äänestys parlamentissa ei lisää tätä kielteistä puolta. Kiitoksia sitten Proklan puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Keskustelu torjuntaineiden kestävästä käytöstä, markkinoille saattamisesta on erittäin hankala keskustelu, koska hyvän ja pahan välisen tasapainon löytäminen on erittäin hankala. Näiden aineiden käyttöhän voi vahingoittaa ympäristöä ja terveyttämme, mutta toisaalta eh, emme voi viljellä maata eh, ilman näitä aineita, koska muuten riskit olisivat liian suuret, joten niiden eh, kieltäminen olisi taloudelle ja tuotannollemme myös vahinko. Meidän täytyy löytää nyt siis kestävyyden ja taloudellisuuden välinen tasapaino. Ja minun mielestäni edessämme oleva kompromissi menee kyllä hyvin voimakkaasti oikeaan suuntaan. Siksi annan kompromisselle tukeni. Olen erittäin iloinen siitä, että tässä on otettu huomioon äh, riskien, äh, riskit myös koska se, että käyttöä vähennetään, ei välttämättä suinkaan johda myös riskien vähentämiseen tai vähenemiseen. Kun aineita käytetään äh, voimakkaampana liuoksena, niin äh, se voi olla se otettava myös huomioon. Ja katson, että ensimmäisessä käsittelyssä ää, äh, ei menty tarpeeksi pitkälle, vaan nyt tehdään vielä pidemmälle meneviä rajoituksia, jotka eivät kuitenkaan maan viljelijöitämme tule vahingoittamaan. Kiitän esittelyitä, kiitän myös ähm, neuvostoa ja komissiota hyvästä yhteistyöstä. Kiitokset. Kiitoksia sitten herra Mout puolitoista minuuttia. Minulle on lähetetty viestejä kaikkialta Englannin lounaisosista. He ovat pitäneet tätä ehdotusta suorastaan katastrofaalisena. He sanovat, että sadot pienenevät, hinnat nousevat ja avataan ovet maahan tuojille, joilla ei, jotka eivät kärsi samoista rajoitteista. Työpaikkoja menetetään, joistakin yksityistä tule, yksiköistä tulee kannattamattomia ja tuotanto loppuu. Omassa vaalipiirissäni useita tiloja tullaan sulkemaan koska jossakin tapauksessa ei ole vaihtoehtoja avain aineille, joita käytetään erityissatojen suhteen. Joissakin jäsenvaltioissa, paitsi omassa, niin on tehty vaikutusarvioita. Ja täällä on jo kommentoitu näitä vaaroja. Jos vaaroja käytetään kriteerinä, niin sitten voisi aivan yhtä hyvin kieltää palttoöljyn ja kafeiinin. Torjunta-aineongelmat tulevat vain vaikeutumaan. Biodiversiteetti tulee häviämään. Integroidut torjunta-aineohjelmat ovat jo vähentäneet torjunta tarvetta. Vaihtoehdot ovat tärkeitä, ei määrä. Ja näyttäisi siltä, että ei ole muistettu ollenkaan kiertohyötyjä. Näyttää siltä, että tässä vain huononnetaan nyt tilannetta. Τώρα το λόγο θα πάρουν από Kiitoksia. Seuraavaksi kuulemme muut puheenvuorot. Rouva Tyssen, kaksi minuuttia. Hyvä puhemies, esittelemme ovat työskennelleet kovasti, jotta saisimme tämän sopimuksen, jota todella kannattaa tukea se pyrkii hyvin kunnianhimoisiin ympäristötavoitteisiin ja toiseksi pyrkii siihen, että maatalous on edelleen järkevissä kantimissa ja näin voidaan taata myös maatalouden jatkuvuus Euroopan unionissa. Kompromissi aina antaa ja ottaa ja tässä suhteessa kriteerinen käyttöönotto riskianalyysin pohjalta ja poikkeusmahdollisuus tekee siitä tietysti heikomman. Mutta myönteiseltä puolelta voidaan todeta, että jäsenvaltioilla on yhtäältä mahdollisuus määritellä näitä ähm, määrällisiä tavoitteita. Lisäksi unionin jakaminen kolmeen eri vyöhykkeeseen se mahdollistaa sen, että saamme yhtenäismarkkinat lähemmäksi ja meillä on paremmin käytössä paremmat kasvintorjunta-aineet. Kolmanneksi, jäsenvaltioilla on riittävästi joustavuutta määritellä se, millä tavalla ne voivat toimia puskurivyöhykkeiden kohdalla, vesialueiden rajoilla. Ja on myöskin hyvä se, että jäsenvaltiot voivat tarkastella pienviljelmiä erikseen. Intensiivinen maanviljelys ei ole sama asia kuin pienviljelmä ja on erittäin tärkeää, että näiden pienkäyttäjien rahoitus saa riittävästi rahaa taakseen. Hyvä puhemies, niin paljon kuin mahdollista on tarkoitus saada aikaiseksi, ja tämä on hyvä ohjenuora. Jos toimimme järkevästi ja valvomme tätä järkevästi ja tietoisesti käytämme näitä aineita, otamme huomioon myöskin sen, että maat taloustuotantomme heijastuu myös maailmanmarkkinoihin. Silloin toimimme tasapainoisesti ja tämä kompromissi ansaitsee kaiken tukemme. Kiitoksia, rouva Tissen. Seuraavaksi rouva Ferreira, kaksi minuuttia. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvä komission jäsen. Nämä kaksi mietintöä osoittavat sen, että kasvintorjunta-aineet ovat kyenneet lisäämään maataloustuotantoamme huomattavasti, mutta niillä on myöskin kielteinen vaikutus terveyteemme ja ympäristöön. Tästä syystä sen lainsäädännön lisäksi, joka nyt otetaan käyttöön, on myöskin kiireellistä muodostaa epidemiologiset äh, listat, jotta voidaan mitata eri torjunta-aineiden käytön vaikutuksia silloin, kun ammattilaiset ja näiden perheet altistuvat niiden käytölle, unohtamatta tietysti kuluttajia. Tietyillä alueilla voidaan huomata, että kun käyttö lisääntyy, niin myös syöpien määrä lisääntyy ja näin erityisesti viljelijät ovat tässä kohderyhmänä. Siitä syystä terveyskysymyksen lisäksi meidän tulee tarkastella myös ympäristökysymystä. Olemme nähneet, mitä haitallisia vaikutuksia näillä aineilla on esimerkiksi vesistöalueisiin ja siitä syystä eri kansallisissa instansseissa täytyisi tarkastella sitä, millä tavalla asiassa on edetty. En usko, että vastaus olisi mitenkään myönteinen. Komission täytyy tässä suhteessa toimia erittäin tarkkaavaisesti. Tänä päivänä on nähtävissä myöskin se, miten ähm, maan erosio lisääntyy seuraavien vuosikymmenien aikana maan viljeltävä pinta-ala vähenee jatkuvasti voimakkaasti. Eurooppa reagoi, se on hyvä asia, mutta sen täytyy myös olla mukana, kun se pyrkii vähentämään ja myös poistamaan torjunta-aineita. Tulevan politiikan täytyy ottaa huomioon tämä kysymys ja ottaa huomioon myös se yhteys, joka maanviljelyn ja laadun välillä on. Ekotoksologia ja maanviljelijöiden koulutus täytyy ottaa tässä suhteessa huomioon ja niiden erityispiirteet täytyy muistaa. Lopuksi haluaisin todeta äskettäin tulleen filmin otsikoin, että huomenna lapsemme syyttävät meitä. Τώρα το λόγο έχει κυρία Αντρουσκά για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Thank Kiitos puhemies. Haluaisin liittyä niihin edustajiin, jotka pitävät toisen, toista käsittelyä hyvänä, hyvin tasapainotettuna kompromissina, jos ajatellaan asian monimutkaisuutta. Tässä on haluttu ennen parantaa sektoria niin, että voidaan saada aikaan tehokkaampi ja turvallisempi kasvinsuojeluohjelma. Ja se on tarpeeksi joustava, jotta voitaisiin välttää sellaisia tilanteita, joissa jotkut tuhomyrkyt vähentäisivät maataloustuotteiden kestävyyttä. Ennen kaikkea haluan toivottaa tervetulleeksi tai pitää erittäin hyvänä alkuperäistä komission ehdotusta, jossa on haluttu testien toisintaa välttää ja haluttu edistää sellaisia testejä, joita ei tehdä eläimillä. Mitä tulee muihin sektoreihin ja vaikutuksiin niihin, mitä tulee esimerkiksi tietovaatimuksiin, siis tässähän on kysymys tarkistusprosessista, vaikka tuholaismyrkyt ennen kaikkea vastoin kuin kemikaalit, niiden on tarkoitus olla myrky, myrkyllisiä. Se ei merkitse suinkaan sitä, että turhia eläintestejä pitäisi tehdä tai että tieteellistä tietoa kehitettäisiin sillä tavalla, että voitaisiin identifioida uusi, muitakin redundansseja ja sillä tavalla va, va, mahdollistaa eläintestit. Siis on kysymys siitä, että mitä uusiin tuotteisiin tulee, tull, tulee niin niitä voitaisiin käyttää 12 000 eläimeen. Puhemies keskeyttää. Suurkiitokset. Äh, herra Rutovit saa yhdeksi minuutiksi puheenvuoro. Pani przewodnicząca, drodzy państwo, pestycydy są środ... Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Torjunta-aineet ovat aineita, jotka vahingoittavat eläimiä ja ympäristöä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että monissa maissa torjunta-aineita säilytetään ihmishengelle vaarallisissa olosuhteissa. EU-tasolla EU ei pysty ratkaisemaan tätä ongelmaa köyhissä maissa. Tasapainoinen torjunta-aineiden käyttö on hyvin tärkeä. Meidän täytyy tiedottaa käyttäjiä. Meidän täytyy kouluttaa heitä näiden aineiden käytössä. Torjunta-aineita käytetään hyvin usein aivan liikaa suhteessa tarpeeseen. Ja tämä pätee aivan erityisesti pieniin käyttäjiin, joilla ei ole oikea, oikeanlaista teknistä tietoa on hyvin tärkeää myöskin, miten torjunta-aineita mainostetaan. Meidän täytyy saada enemmän tieteellistä tietoa ja meidän täytyy keskittyä sellaiseen toimintaan, joka tekee torjunta-aineiden käytöstä rajoitutempaa ja näin niiden terveysvaikutukset olisivat pienet. Haluaisin kiittää esittelijöitä mietinnöstä ja haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että nämä direktiivit ovat merkityksellisiä ainoastaan, jos niitä toimeenpannaan asianmukaisella tavalla maataloudessa. Taas. Seuraavaksi herra Stas, kaksi minuuttia. Dank u voorzitter. De richtlijn over een duurzaam en risico... Kiitos puhemies direktiivi, joka koskee vastuullista torjunta aineiden käyttöä ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä. Ja seuraava direktiivi ovat hyvin järkeviä kummatkin, kiinni, niistä on paljon hyötyä. Meidän täytyy suojella terveyttä. Meidän ryhmämme tulee tukemaan näitä kumpaakin mietintöä, vaikka olisimmekin toivoneet voimakkaampaa tulosta. olemme hämmentyneitä alan reaktioista. Huomenna, kun hyväksymme nämä mietinnöt, kannamme suurempaa vastuuta ympäristöstä ja eläimistä ja huolehdimme siitä, että saamme parempia korvaavia aineita. Eläinala on kritisoinut tätä sanoen, että puolet maantalousalasta häviää. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Puhuttiin jopa 90 prosentista. Tämä ei kuitenkaan ole todenmukaista. Tämä prosessi jatkuu useita vuosia. Ja tässä on kyse siitä, että kielletään aineita, jotka ovat karsinogeenisia, mutageenisia ja niin edelleen. Teksti on varsin hyvä, mutta kunnioittain maatalousvaliokunta minun tulee sanoa, että että Ehkä tarvitaan vielä lisäsuunnitelma, jotta voimme antaa lisää aikaa alalle. Meidän täytyy saada ekologian ja maatalouden välillä hyvä tasapaino aikaan. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Marilu McDonald. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chairman. Kiitos puhemies. On paljon esimerkkejä terveistä EUn ympäristöpolitiikoista, jotka parantavat ihmisten elämää kautta unionin. on tietysti paljon esimerkkejä siitä, jossa välttämättömiä byrokraattisia toimia joita käytetään, ne sekoittavat EUta ja vaikeuttavat meidän maatalous, maatalouttamme, maalaiselämää. Ja valitettavasti tämä asia kuuluu tähän kategoriaan. Haluaisin tehdä aivan selväksi, että en ajattele tässä teollisuutta, vaan pikemminkin maatalousyhteisöä. Siis eh, edellinen puhujahan oli yhtä huolestunut ihmisten terveydestä kuin kuka tahansa muu. Ja tässä ajattelin myös tuholaismyrkkejä. Tästä paketista puuttuu tieteellinen selkäranka, mitä vaikutustutkimuksen puutteeseen tulee, jos otettaisiin huomioon ympäristön terveys ja maaseudun kestävä kehitys. Siis mielestäni paketti tulee vaikuttamaan päinvastaisesti. Hyvä tarkoitus, siis oli tarkoitus saada aikaan kestävä maa, maa, maaseutu, mutta sitten, että kun otetaan huomioon tiukkoja sääntöjä, liian tiukkoja sääntöjä, niin ne vaikeuttavat maatalousväestön elämää. Olen samaa mieltä kaikista perusteista, joita on esitetty yksimielisesti maanviljelijöiden taholta Irlannista. Siis tässä on huolenaiheita ja tässähän on kysymys kansalaisten luottamuksesta ja on tarkoitus, että näissä toimissa suojeltaisiin niitä. Trilogihan merkitsee koko ehdotuksen parantumista, mutta on tehtävä, esitettävä kuitenkin tarkistuksia, jotta voitaisiin vastata kaikkiin näihin huolenaiheisiin. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Nils Lundgren. Olkaa hyvä. Fru talman. Puhemies, on aika epätavallista euroskeptikolle ylistää ehdotusta ja suosittaa, että parlamentti äänestäisi sen puolesta. Mutta se riippuu siitä, että olemme tässä sellaisissa ympäristöongelmissa, jotka ovat rajat ylittäviä, ja tässä me puhumme sisämarkkinoiden toimintamahdollisuuksista tavallisesti ehdotukset ovat kohtuuttoman byrokraattisia. Näin ei kuitenkaan ole tässä tapauksessa. Tämä ehdotus, jossa tosiaan byrokratisointia yritetään välttää, ja jos on mielestäni tässä esittelijä on oikealla jäljellä. Tässä ehdotetaan tiukkaa kontrollia, tiukempaa kontrollia. Se, että myrkkyjä käytettäisiin, sen pitäisi olla yksity, yksity yksilöllinen päätös. Yhteisönä meidän, meitä pitää suojella myrkytyksiltä. Tämä on tämä ehdotus. Ja kuitenkin on sitten joustavuutta, eli molemminpuolinen tunnustaminen oikeus kansoille kieltää ne aineet, jotka ei, joita ei ole tässä mainittu. Mielestäni tämä on aivan erinomainen ehdotus ja hyväksyttyjä torjunta-aineita ei haluta kieltää. Meidän täytyy olla hyvin tiukkoja, kun puhumme tällaisista myrkyistä. Ja haluaisin muistuttaa siitä, että kollegamme on tässä osoittanut sen vaaran, mikä on siinä, että tiukempia sääntöjä EU:ssa otetaan käyttöön. Silloin kansalaiset ostavat tuotteita muista maista. Mutta tässähän on kysymys kaikki sellaista aineista, jotka tulevat EUn eh, jäsenmaista ja silloin ihmiset ostavat niitä. Ja siksi haluaisin ehdottaa tai suosittaa parlamentille, että tämän erinomaisen kompromissin puolesta äänestettäisiin. Kiitoksia. En näe nyt paikalla kollega Thomas Weissia. Joten seuraavaksi kaksi minuuttia François Grostet. Olkaa hyvä. Kiitos rouva puhemies. Haluaisin tietenkin onnitella esittelijöitämme ja olla iloinen tästä sopimuksesta, johon päästiin, jossa edesauttajina olivat sekä esittelijät että komissio ja neuvosto, koska mielestäni on sopimus, joka on tärkeä sopimus, on tasapainoinen sopimus, jossa otetaan kaikkien osapuolten edut huomioon, kuluttajien terveyden suojeleminen, kuluttaja, joka on huolissaan heti, kun torjunta-aineista puhutaan, heti kun kuluttaja kuulee, että torjunta-aineiden jäämiä löytyy esimerkiksi viljasta ja viljasta, vihanneksista. Sitten myöskin on saatu aikaiseksi genotoksisten ja karsinogenisten aineiden kieltäminen. Toisaalta taas ympäristön suojelu, biologisen monimuotoisuuden suojeleminen, vesistöjen suojelu, myöskin maanviljelijän suojelu. Maanviljelijä, joka itse kuuluu niihin, joihin torjuntaiden käyttö vaikuttaa hän on varmaankin tyytyväinen siitä, että lainsäädäntöä harmonisoidaan menettelytapoja yksinkertaistaten ja on edelleen olemassa mahdollisuus käyttää tiettyjä torjunta-aineita silloin, kun tarve niin vaatii maataloudessa, mutta mehän haluamme tänä päivänä kestävää maataloutta. Ja sitten täältä löytyy myöskin sitoumus teollisuudelle siitä, että sen täytyy löytää vaihtoehtoisia aineita. Maanviljelys, maatalous tarvitsee teollisuutta, mutta vaihtoehtoisia aineita täytyy löytää. Tässä ei tulisi sekoittaa vaaran ja riskien käsitteitä, koska käyttötavat määrittelevät sen, toteutuuko vaara kuluttajan ja ympäristön kannalta. Toisin sanoen meidän täytyy taata ammatti-ihmisten koulutus, meidän täytyy tiedottaa kansalaisille ja ottaa hyvät käytännöt käyttöön. Ja lopuksi haluan sanoa, että meidän täytyy myöskin tuontivalvontaa harmonisoida, koska emme me voi vaatia tiettyjä asioita maanviljelijöiltämme ja samanaikaisesti tuomme Euroopan unionin tuotteita, jotka eivät kunnioita omaa lainsäädäntöämme, koska tuolloin saattaa syntyä vääristävää kilpailua. Vielen Kiitoksia. Nyt puolitoista minuuttia. Thomas Wise. Olkaa hyvä. Madam Chairman, thank you. Puhemies, kiitos. Haluaisin pyytää anteeksi siitä, että olen hengästynyt, mutta olin tässä kuitenkin lähdössä aikaisemmin lennolla, mutta myöstyin siitä. Puhemies, en tiedä mitä täällä on itse asiassa tekeillä, mutta minua muistut Tämä muistuttaa minua Valerimi Mililits Leninistä, jonka yksin paras lainoista oli, että pahempi on parempi. Viime kuun puoli vuoden aikana voin sanoa, että näin on juuri tapahtumassa, eli pahempi on parempi. Omasta näkemyksestäni, koska kun ihmiset ymmärtävät, kuinka vahingollinen EU on, mitä heidän tuloihinsa ja elin, e, elinehtoihinsa tulee, niin sitä parempi. Ja siis tässähän ei oteta huomioon minkäänlaisia vaaroja eikä riskejä haluaisin kertoa teille, että on olemassa vaara esimerkiksi laskeumasta, ja niitähän ei voida millään tavalla lailla säätää pois. Se saa aikaan sen, että maanviljelijät joutuvat työttömiksi ja nostavat elintarvikehintoja huomattavasti EU-ssa itse äänestän tämän, tätä vastaan, koska pahempi on parempi ja me aiomme Britanniassa jättää EUn. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi kaksi minuuttia, Dorot Corbyn. Kiitos puhemies. Kiitän esittelijöitä ja varjoesittelijöitä. Uskon, että tämä aikaansaatu kompromissi on askel oikeaan suuntaan ja siihen, että maataloudesta tulee kestävämpää. Torjunta-aineilla on tässä tärkeä rooli kun torjutaan tuholaishyönteisiä. Ne samalla kuitenkin heikentävät ympäristön tilaa ja niillä voi joskus olla myös terveydelle haitallisia seurauksia. Eli tässä syntyy kuilu perinteisen ja luomuviljelyn täytyy kummankin käyttää torjunta-aineita. Nämä toimet koskettavat kumpaakin alaa. Tässä on ensinnäkin tulossa kielto kaikkein varallisimmille aineille. Siihen liittyy kuitenkin poikkeuslupa, jos korvaavia aineita ei ole vielä käytössä. No, mielestäni tämä on oikea, oikean suuntaan menevä askel. Toiseksi tässä annetaan kannustamia lainsäädännölle, jotta saisimme käytön entistä kestävämpiä toimia ja edistäisimme pienien yritysten tilaa eri niin, että pienemmällä viljelyalalla voidaan viljellä pieniä määriä erilaisia lajeja. Tässä on päästy eroon monista peloista, ja tällä todella edistetään pienten yritysten tilaa. Kolmas yhtä tärkeä toimi on se, että jäsenvaltioiden tulee lähteä toimiin, jotta päästään eroon tai pystytään vähentämään kemiallisten aineiden jäämiä, erityisesti sellaisilla alueilla kuin koulujen ja muiden vaarallisten tai herkkien alueiden lähellä. Tämä tulee varmasti edistämään ihmisten terveyttä. Olisi hyvä, jos neurotoksiset aineet olisi alusta lähtien kielletty, koska ne vaikuttavat haitallisesti hermojärjestelmään. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Fredrik Ries. Kiitos, rouva puhemies. Kansalaiset voivat olla tänä päivänä tyytyväisiä tästä sopimuksesta, johon neuvosto ja komissio on päässyt, ja myöskin esittelijät voivat olla tyytyväisiä tähän sopimukseen. Tässä oli kysymys hyvin intensiivisestä loppauksesta, ja tässä osallisina erityisesti olivat Iso-Britannia ja Irlanti. Tässä on kysymys lainsäädäntöpaketista, jossa on kysymys sekä ympäristöstä, terveydestä, kilpailusta, meidän täytyy pitää mielessämme se, että nämä 800 kemiallista molekyyliä, niillä on tärkeä merkitys satojen suojelemisessa ja kuitenkin osa niistä aiheuttaa terveysriskejä kuluttajille ja tietenkin maanviljelijät ovat muita paljon altistuneempia näille CMR-aineille miljoona vakavaa myrkytystä tapausta ja noin 20 000 tapausta, uutta tapausta joka vuosi. Lyhyen aikavälin näkymä maataloudessa on tänä päivänä nyt asetettu kyseenalaiseksi ja jos kompromissi menee parlamentissa läpi, niin silloin me tulemme rakentamaan kunnianhimoista torjuntapolitiikkaa, torjunta-ainepolitiikkaa, joka on modernia me haluamme kieltää nämä vaaralliset aineet, me haluamme suojella julkisia alueita entistä enemmän, me haluamme kieltää lentolevitykset, Kaksi kolmasosaa tällä hetkellä markkinoista olevista tuotteista on jo turvallisia. Luvat täytyy säännöllisin väliajoin uusia ja teollisuudenkaan ei tule olla tästä asiasta huolissaan. Tämä lainsäädäntö on modernia lainsäädäntöä. Torjunta-ainepolitiikka on olennainen osa maatalouspolitiikkaa ja tässä on kysymys Euroopasta ja sellaista Euroopasta, joka paremmalla tavalla käyttää torjunta-aineita.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 toinen koskee kauppaa ja sovellutusta, mutta me emme puhu siitä, että tällaisia tuotteita vedettäisiin pois tai kierrätettäisiin. Puolassa me näemme, että on tarvetta tuntuvaan rahoitustukeen niin, että paikallisviranomaiset voivat tehokkaasti hyödyntää tai toimia siten, että nämä tuotteet olisivat vaarattomia. Olisi myös tärkeää varmistaa se, siis että tämä koskisi Euroopan jäsenvaltioita, eli ne joutuisivat päättämään nä- tällaisten tuotteiden käytöstä ja soveltamisesta omilla markkinoillaan. Uskon, että ratkaisut, joista me keskustelemme tänään, varmasti saavat aikaan tasaisen pelikentän kaikille maanviljelijöille Euroopan unionissa. Kiitos. Sitten yksi minuutti. Kiitos, rouva puhemies. Mietinnön ehdotukset menevät oikeaan suuntaan ja niin haluaisin onnitella esittelijöitä. Jos on todellakin totta, kuten komissio sanoi, että torjunta-aineissa on kysymys pääasiassa yhteisestä maatalouspolitiikasta, niin siinä tapauksessa tämän tyyppisen direktiivin sillä täytyisi olla myöskin ympäristön ja kansanterveyteen perustuva oikeusperusta, koska muutoin tässä olisi kysymys pelkästään sisämarkkinoiden harmonisointiongelmasta. ongelmasta. Ranskan äärialueet, esimerkiksi Martinik tai Guadeloupe, jossa esimerkiksi Martinikin tapauksessa 20 prosenttia saaren pinta-alasta, siis tuhannesta neliömetristä kilometristä, on saastunutta tällaisen kemiallisen aineen takia, joka saastuttaa ei ainoastaan maata, vaan myöskin pintavesiä ja pohjavesiä ja myöskin rannikkoalueitena. Eli tässä vahingotaan talouttamme ja se aiheuttaa myöskin kansanterveysongelmia jos ei ole liian myöhäistä, niin silloin tulisi tästä Martinikin tapauksesta laatia tutkimus. On tärkeää, että kemiallisia torjunta-aineita käyttäen vastuun omaisella tavalla ja tarjotaan vaihtoehtoja, esimerkiksi biotorjunta-aineita. Ja jos parlamentti tällaisessa onnistuisi, niin se olisi, siitä tulisi kaikki kunnia parlamentille on tärkeää, että parlamentin täytyy olla myöskin valpas tällaisten vapaakaupan piirissä olevien tuotteiden suhteen, nyt kun tässä puhutaan torjunta-aineen käytöstä. Kiitos. Sitten yksi minuutti. Sinut, olkaa hyvä. is a desire. Emme tänne ole tulleet suojelemaan terveyttä, mutta maanviljelijät, jotka tuottavat tuotteita, tervettä, tuoretta tu- ruokaa, sehän on meidän terveytemme, terveytemme paras. Meidän maanviljelijämme taistelevat jatkuvasti erilaisia sieniä vastaan. Nehän ovat tulleet ollakseen. Se, että käytettäisiin liuotettuja myrkkyjä, se voisi tehdä, poistaa nämä. Mutta tässä on jo toinenkin vaikutus ja meidän joukkoviestimissämme on artikkeleita, joista esimerkiksi nähdään, jossa puhutaan perunan viljelystä se, että käytettäisiin tuholaismyrkkyjä, vastuunalaisesti, kumpi on parempaa, siis kuten tehdään Iranissa vai sitten eh, geneettisesti muunnellut tuotteet siis on välttämättömämpää kuin koskaan aikaisemmin, että teemme täydellisen tutkimusvaikutuksen. Kiitos. Sitten yksi minuutti. Ferdinand Rouva puhemies, hyvät kollegat. Trilogin päätteeksi tämä hyväksytty teksti, joka siis hyväksyttiin 18. joulukuuta, tämä teksti vaikuttaa tasapainoiselta. Siinä otetaan huomioon maanviljelijöiden tarpeet ja ympäristön suojelutarpeet, mukaan lukien suojelualueet. Olen seurannut tätä asiaa läheltä ja olen iloinen tästä saavutetusta tuloksesta, joka mahdollistaa maanviljelijöille sen, että he voivat jatkaa taloudellista toimintaa eikä torjunta-aineiden käyttöä kokonaan kielletä vaan niiden käyttöä vain rajoitetaan. Hedelmien ja vihannesten tuottajat esimerkiksi Normandiassa ovat jo viime aikoina, viime vuodet olleet kärjessä torjunta-aineiden käytössä. Ja nyt onneksi komissio on näinä epävakaina aikoina suostunut kuuntelemaan heitäkin, nyt kun maatalousbudjettiin kohdistuu vaaroja. Tässä on kysymys siitä, että maanviljelijät haluavat suojella työvälineitään, jonka kautta tarjotaan elintarvikkeita, pidetään maaseudusta kiinni. On lohduttavaa, että järki tässäkin asiassa loppujen lopuksi vei voiton. Kiitos. Seuraavaksi kaksi minuuttia Anja Vaiskelbää. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Huomenna äänestämme uusista säännöksistä koskien kasvinsuojeluaineita. Tämä herättää ihmisissä paljon tunteita. Ja tämä näkyy myös neuvotteluissa, joita on käyty parlamentissa. Me kaikki toivomme terveellisiä, tuoreita tuotteita omalta alueeltamme, joissa ei ole mitään jäämiä näistä aineista. Trilogin tulos luo tälle hyvät edellytykset. Uusi asetus on iso askel eteenpäin kuluttajasuojassa ja terveyden suojassa kun sovittiin kriteereistä, niin tässä annettiin tieteellisille kriteereille etusia. Parlamentin kannalta tämä on äärimmäisen suuri etu. Tässä ei, tämä ei kosketa 80 prosenttia aineista, vaan niitä aineita, jotka ovat terveydelle haitallisia ja tieteellisten kriteerien pohjalta alalla täytyy olla kylliksi aineita, torjunta-aineita käytössä, jotta ala voi menestyä, mutta vaarallisimmat aineet kielletään. Kun näitä lupia annetaan tulevaisuudessa, niin lupien määrä laskee 273 eri alueeseen. Ja jäsenvaltioiden tulee taata vastavuoroisesti näiden lupien tunnustaminen. Näin saadaan yhtenäinen suoja ilman, että maataloutta vaarannettaisiin EU:ssa. Nyt saamme todelliset sisämarkkinat ja yhtenäiset kilpailusäännöt ja ehdot ja paljon etua terveydelle. Tämä on todella hyvä asia kuluttajalle ja maanviljelijöille. Kiitos. Minuutin. Kiitos. Seuraavaksi Sarbu. Kiitos puhemies. Erilaisten kasvinsuojelutuotteiden käyttö mitä yhdessä tehokkaiden maatalouskäyntiteiden kanssa on välttämätöntä, että voidaan tuottaa tarpeeksi elintarvikkeita, jotka suojelisivat sekä ympäristöä että kuluttajia. Mitä riskien vähentämiseen tulee liittyen tuholaismyrkkyjen käyttöön, Tämähän tulee olemaan erittäin tärkeää kestävässä maataloudessamme. Korkea tuholaismyrkkytaso kulutetuissa elintarvikkeissa Euroopan unionissa, sehän johtuu riippuvuudestamme tällaisista tuotteista. Vaikka ne ovat tietysti erittäin tärkeitä ja välttämättömiä tuotannon kautta, niin ne voivat vai- tuotannon kannalta ne ovat haitallisia kansanterveydelle. Ja ne myrkyttävät ma- maanviljelysmaata. Mutta tuholaismyrkkyjen käyttö näyttää silti olemaan paras tapa, jolla voidaan erilaisia tauteja välttää. On kysymys oikeasta hallinnosta ja riskin hallinnasta, joka sallisi meille mahdollisuuden käyttää näitä tuotteita oikein, ottaen huomioon ympäristön ja samalla siten, että suojelemme kansanterveyttä ja vähennämme riippuvuutta tällaisista tuotteista. Mitä erilaisiin tauteihin tulee, esimerkiksi Romaniassa, se, ne pakottavat meitä käyttämään näitä tuotteita. Sen jälkeen, kun direktiivi on saatu aikaan, niin silloin käytetään näitä myrkkyjä ainoastaan silloin, kun ei ole muita toimivia vaihtoehtoja. Olen erittäin iloinen kompromissin tulokseen, koska mielestäni Use, sitähän useimmat poliittiset ryhmät tukevat ja se antaa meille mahdollisuuden käyttää tarpeeksi tällaisia määriä niin, että voidaan tällä tavalla ylläpitää Euroopan maanviljelijöiden kilpailukykyä ja samalla parantaa sekä kuluttajien että ympäristön suojelua. Kiitos. Seuraavaksi Holger Kramer, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, hyvät kollegat torjunta-aineet ovat edelleen olennaisia maataloudessa. Niitä tarvitaan vähemmäismäärä, jotta voidaan suojella ympäristöä ja resursseja. Käymme keskustelua liian usein irrationaalisesti. Jotta saisimme järkeviä tuloksia, meidän täytyy toimia ja ajatella rationaalisesti. Parlamentin alkuperäinen kanta olisi ollut fataali tässä olisi laajasti kielletty nämä aineet. Ja tämä olisi johtanut moniin haittoihin, kuten hintojen nousuun. Olen tyytyväinen siihen, että trilogissa löydettiin juuri ja juuri hyväksyttävissä oleva tulos. Pyydimme kolmesta tärkeästä asiasta kiinni, vaikka tässä annetaankin tärkeitä poikkeuksia jäsenvaltioille. Tämän kompromissin lisäksi meidän tulisi määritellä endokriinisubstanssiaineet. Meidän täytyisi antaa kuitenkin tässä aikaa komissiolle löytää oikea määritelmä. Muuten tässä toimitaan liian pikaisesti. Kiitoksia. Es folgt jetzt für eine Minute. Kiitos. Seuraavaksi yksi minuutti Wojciechowski. Dziękuję, pani przewodnicząca. finalizuję. Kiitos, rouva puhemies. Me olemme viimeistelemässä työtä, jonka tarkoituksena on saattaa järjestykseen asioita, joilla on merkitystä ihmisten terveydelle. Mielestäni kompromissit ovat hyviä ja nämä rajoitukset, joita otetaan käyttöön, ne suosivat ihmisten terveyttä, mutta eivät kuitenkaan aseta vaaranalaiseksi Euroopan maatalouden kehitystä. Meidän tulee muistaa se, että tällaisiin muutoksiin aina liittyy kustannuksia, jotka vaikuttavat maatalouteen, jonka täytyy kilpailla kansainvälisillä markkinoilla. Haluaisin toistaa sen, minkä olen jo aikaisemminkin sanonut. Meidän tulisi asettaa korkeita vaatimuksia elintarvikkeiden tuottajille, mutta meidän tulisi soveltaa samoja sääntöjä myöskin niihin, jotka tuovat elintarvikkeita Euroopan unioniin, Euroopan unionin ulkopuolelta koska muussa tapauksessa vaikutukset tulevat olemaan yksinomaan negatiivisia. Kiitos. Sitten Alistair, minuutti. Mies, en hyväksy sitä, että meillä olisi tasapainoinen paketti. Mielestäni tässä korostetaan kahta hulluutta. Ensiksi tavoitetta, joka koskee EUta. Siis ei edes tehdä vaikutusten arviointa ja tässä halutaan kieltää monet kasvinsuojelutuotteet ilman, että on olemassa korvaavia aineita. Ja tällä tavalla kotimaiset elintarviketuottajat tulevat ennen kaikkea vilja- ja vihannesektorilla kärsimään ja siten pakotetaan yhä suurempaan riippuvuuteen tuonnista sellaisista maista, joissa viis veisataan näistä asioista. Rouva puhemies, olen kuullut paljon puhetta ja tieteestä, mutta minkälainen tiede ei alista itseään kunnon vaikutustutkimukselle. Sitten toinen hulluus on se, joka koskee omaa maatani ja ehkä siihen vaikuttaa vielä kaikkein eniten nämä ehdotukset. Siis tässä on kysymys neuvostosta ja määräenemmistöstä, kun äänestetään näistä asioista. Ja siis tässähän varmasti vastustajat eivät pysty tätä vastaan taistelemaan. Ja tämä johtuu nimenomaan määräenemmistöstä se, että jo olemme joutuneet tällaiseen tila- tilanteeseen. Ja jos Lissabonin sopimus hyväksytään, niin yhä enemmän joudumme tällaiseen kategoriaan. Kaksi minuuttia Seibää. Olkaa hyvä. Kiitos, rouva puhemies. Uskon, että tässä on kyse tasapainoisesta kompromissista, jota tulen tukemaan. Ja kiitän tässä yhteydessä kaikkia mukana olleita. Tässä on ollut mukana paljon tunteita, mutta siitä huolimatta eri suojatavoitteet, joita meillä tässä lainsäädössä on ollut, on onnistuttu yhdistämään. Ja tämä on maailmanlaajuisesti yksi parhaita tämän alan lainsäädäntöpaketteja. Tämä on hyvä asia. Meidän täytyy löytää terveyden suojan, ympäristön suojan ja sisämarkkinatavoitteiden välillä hyvä tasapaino, mutta tässä on todella päästy eri osa osien välisen hyvän tasapainon. Tässä on otettu huomioon sellaisia asioita, että tässä on todella toimittu faktojen ja tieteellisten seikkojen perusteella, ei tunteiden pohjalta. Ja toisaalta riskiperusteisessa lähestymistavassa siitä on pidetty kiinni ja koko lain lainsäädäntöpaketin käytännöllisyyden kannalta myös myöhemmässä vaiheessa tämä on äärimmäisen tärkeää. Meidän täytyy myös pohtia sitä, että täytäntöönpanossa emme aiheuta haittaa EUn sisäiselle tuotannolle niin, että hyödyttäisimme tuontia. Kuitenkin voisin sanoa, että tärkeimmät periaatteet on tässä otettu hyvin huomioon. Tämä kompromissi voi sopia meille yksityiskohdista. Minulle on hyvin tärkeää, että jäsenvaltiot ovat joustavia, mitä tulee vesistökysymyksiin. Hollanti ei voi tässä olla samassa asemassa kuin Malta, Kreikka tai Saksa. Mitä tulee Natura 2000 alueeseen ja lintusuojelualueeseen näillä torjunta-aineita on vähennettävä minimiin. Uskon, että kaikki, kaikkien tulisi tukea tätä kompromissia. Kiitos. Seuraavaksi Golik yksi minuutti. Pani przewodnicząca, pani komisarzu. Na wstępie Kiitos puhemies. Ensiksi haluaisin onnitella esittelijöitä tästä erinomaisesta mietinnöstä. Rajallisen ajan vuoksi aion ainoastaan keskustella siitä mietinnöstä, jonka Rova Klaas esi- on esittänyt. Tässähän on kysymys sertifioinnista ja koulutuksesta, mitä tulee tuholaismyrkkyjen tuottajiin. Meidän on kuitenkin varmistettava se, että tunnustetaan molemminpuolisesti jäsenvaltioissa nämä sertifikaatit direktiivissä hän pidetään yllä myös kansa, kansallisia sääntöjä, mitä tulee esimerkiksi laitteistoon. Olisi mielestäni aivan viisasta säädellä tätä EU-tasolla niin, että voitaisiin esimerkiksi tehdä tarkastuksia, joiden perusteella voitaisiin hyväksyä molemminpuolisesti nämä. Ja on kysymys myös raja-alueista, ja sellaisista palveluista, joita tarjotaan näillä alueilla. Tässähän emme keskustele metsätuotteista erityisesti. Kiitos. Seuraavaksi kaksi minuuttia, Van Voorzitter, als eh, volksvertegenwoordiger uit Nederland... Puhemies, Alankomaiden edustajana olen todella huolellisesti, mutta myös hieman huolestuneena seurannut edistää tämän asian kehitystä. Kuten nim, maamme nimi sanoo, Alankomaat, niin pinta-alastamme suuri osa on merenpinnan alapuolella. Tässä puskurivyöhykkeet, joista puhutaan Euroopan laajuisesti, ei toimi. Se ei meidän kohdallamme yksinkertaisesti toimi. Ja tämä tekee kestävän maatalouden mahdottomaksi. Ja myös pienten yritysten, jotka viljelevät tomaattia ja muuta, niiden tila on hyvin vaikea. Ja tämä täytyy ottaa huomioon. Kompromissi, johon nyt on päästy, on paljon paljon parempi kuin aikaisempi kompromissimme valiokunnassa. Siksi EPPn puolelta äänestimme tuolloin tätä vastaan. Nyt meillä on kuitenkin hyviä siirtymäkauden sääntöjä, jonka aikana teollisuus voi sopeutua ja tässä tuetaan myös näitä pieniä viljelymääriä. Tämä alueittainen lupa menettely on paljon parempi ja käytännönläheisempi kuin aikaisempi tilanne. Yksi huolenaihe kuitenkin pysyy, nimittäin tuotteet, jotka tulevat EUn ulkopuolelta. Meillä on tässä eturintama rooli, otamme huomioon terveyden ja muut kysymykset, mutta mitä muissa maissa tapahtuu? kilpailukyysasema VTOssa, jossa näistä kysymyksistä tulisi keskustella, jossa keskustellaan rinnakkaistuonnista ja niin edelleen. Näistä pitäisi keskustella myös siellä. Eli tämä ehdotus sopii kyllä minulle. Kiitän esittelijöitä, Klaasia, Henikolta. mutta tämä yksi kohta, jossa toteamme, että EUn viljelijät pitäytyvät näissä säännöissä, niin mitä muut sitten tekevät? Tämä ongelma ei ole vieläkään löytänyt ratkaisua. Kiitos. Eine Minute. Kiitos. Seuraavaksi Tabaci yksi minuutti. Kedves képviselőtársaim, az élelmiszerbiztonság kiemelt uniós cél. Kiitos. Hyvät kollegat, tämä kysymys on hyvin tärkeä Euroopan unionille, mutta tämä on Unkarin kannalta väärä kompromissi. Unkarin parlamentin edustajat eivät hyväksy tätä kompromissia, koska sillä on negatiivisia vaikutuksia Euroopan äh, maataloudelle. Esimerkiksi tämä vyöhytekejärjestelmä äh, on puolueellinen ja subsidiariteettiperiaatteen periaatteella se ei mahdollista sitä, josta Hollannin kollega juuri puhui. Toisin sanoen se ei mahdollista joustavan reagoimiseen. Sillä on myöskin negatiivisia vaikutuksia eurooppalaiseen maatalouteen, koska riskit kasvavat. Myöskin kustannukset kasvavat. Monet puhujat ovat tästä puhuneet ja aivan erityisesti meidän tulee pitää mielessä se, että me emme voi valvoa muista jäsenvaltioista tulevia tuotteita. Tähän direktiiviin liittyy huomattavia riskejä, puhumattakaan muista ympäristöulottuvuuksista joista tulee mieleen se, että tässä halutaan tehdä tilaa sellaisille toimille, joiden seurauksena GMO-tuotteita tulee Euroopan unionin entistä enemmän, ja sehän ei ole millään muuta toivottavaa. Kiitos, Kiitos puhemies ja kiitän kaikkia niitä, jotka ovat tosiaan työskennelleet näiden kahden mietinnön eteen. Siis vaikuttaa siltä joidenkin mielestä, että EU ei millään tavalla voisi valvoa markkinointia eikä näiden kemikaalien käyttöä. Meillä on hyvin tiukat säännöt ja myös erilaisista jäämistä elintarvikkeissa. Siis tässähän on keskustelun kaksi ääripäätä. Jotkut eivät näe, että tarvitaan erilaisia tuolaismyrkkejä elintarviketuotannossa. Ja toiset sanovat sitten, että nämä kaksi lainsäädäntöehdotusta ovat täysi katastrofi, mitä tulee maanviljelyyn ja elintarviketuotantoon. Mitä komission jäsen Dimasiin tulee, sanotte, että ihmiset ovat huolissaan tuholaismyrkyistä. Näin saattaa olla, mutta kuinka perusteltua tällainen huolestuneisuus on ja mitä te komission jäsenenä olette tehneet osoittaaksenne sinne kuluttajille, että suurin osa elintarvikkeistamme tuotetaan siten, että käytetään tällaisia tuotteita, jotta voisimme saada laadun kannalta turvallisia tuotteita. Jotkut kemikaalit, joita käytetään, ovat kuitenkin erittäin vaarallisia, mutta vaarathan riippuvat siitä, millä tavoin niitä käytetään tai millä tavalla otamme huomioon tällaiset maksimijäänteet Useimmat käyttäjät ovat hyvin koulutettuja ja meidän pitää tietysti lisätä koulutusta muissa jäsenvaltioissa. 22 äh, ainetta on, ollaan poistamassa. Irlannissa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa ollaan esimerkiksi vilja- ja perunaviljelystä huolestuneita millä tavalla sitten kemian teollisuus vastaa ja tuottaa uusia tuotteita. Komissiolla ei, komission jäsenellä ei ole mitään ehdotuksia. Mitä sitten poikkeuksiin tulee, jos ei ole, mitä sitten, jos ei ole minkäännäköisiä vaihtoehtoja? Meidänhän täytyy Irlannissa tuottaa jatkuvasti viljaa ja perunaita. Mitä sitten tulee tuontielintarvikkeisiin, tämähän on tärkeä asia. Jos komissio työskentelisi EUn elintarviketuottajien kanssa yhdessä, niin silloin voisimme saada kehitystä aikaan. Mielestäni ei ole siedettävää, että komissio istuu täällä ja sanoo, että kiellämme tuotteet Euroopassa, mutta Euroopan ulkopuolella voidaan lähettää meille elintarvikkeita, joissa on käytetty tällaisia aineita. Mielestäni se ei ole kestävää. Kiitos. Seuraavaksi kaksi minuuttia. Ajuso, olkaa hyvä. Muchas gracias, señora presidenta. Yo me voy a... Kiitos, puhemies. Puhun Breyerin mietinnöstä. Euroopan maanviljelijät ovat tietoisia siitä, että kasvinsuojeluaineiden käyttö vaatii sitä, että otetaan erityisesti huomioon ihmisen terveys ja ympäristö. Kuitenkin ala on äärimmäisen huolissaan, koska Euroopan parlamentti ei ymmärrä, mitä, asetuksia, mitä seurauksia tällä asetuksella voi olla. Jos ottaa huomioon sen, kuinka vähän näitä kasvinsuojeluaineita voidaan tulevaisuudessa käyttää, on hyvin hankalaa torjua monia Välimeren alueen viljelyksiä ja niitä kohtaavia hyönteisiä sairauksia. Ymmärrän, että trilogin tulos oli hyvin vaikea saada aikaan ja tunnustan kyllä esittelyiden tekemän työn, mutta siitä huolimatta meidän on pidettävä mielessämme se, että nämä endokrinisten distributorien määritelmä aiheuttaa todella suurta haittaa viljelijöille. Viljelijöillä täytyy olla käytössään kyllin suuri määrä torjunta-aineita, joilla voidaan toimia näitä loiseläimiä vastaan. Espanjan EPPED-ryhmän valtuuskunta tukee sitä toivomusta, että tehtäisiin vaikutusten arviointi ja samoin tuemme kaikkia niitä tarkistuksia, joissa edistetään hätäkäyttöön otettavia torjunta-aineita. Muuten voi käydä niin, että hinnat nousevat ja tuotanto heikkenee ja loppujen lopuksi tuomme eu alueelle näitä tuotteita, jotka itse täällä kiellämme. Kiitos seuraavaksi Sturdy. Thank you, Chairman. Kiitos puhemies. Minun kommenttini liittyvät Brajerin mietintöön ja sanoisin kommentille komissiolle, miksi vastustatte vaikutusarviointia? Miksi komissio vastustaa tällaista tutkimusta? Ei ole mitään tutkimustietoa, joka osoittaisi sen, että ne tuotteet, joita on käytetty, tiedetty olisivat äh, ihmisterveydelle vaarallisia. Jotkut ovat, mutta jotkut niistä aineista, joita on ehdotettu nyt kiellettäviksi, eivät ole. Ja haluaisin kiinnittää äh, erityistä huomiota triasoliin, joka on vehnän tuotannossa Euroopan unionissa merkittävässä asemassa oleva aine. Ja te komissiossa olette pettäneet yleisön, kun olette estäneet GMO-tuotteiden pääsyn Euroopan unioniin olette, ette ole onnistunut estämään niiden tuloa Euroopan unionin. Olette itsekin myöntäneet tämän. Itse olen laatinut mietinnön eh, enimmäistasoista torjunta-aineille ja niin, no, kun komission jäsen Vasilio on lopettanut tuon keskustelun, niin hän voisi kuunnella, kun sanon, että eh, on epäonnistuttu eh, tuontituotteiden torjuntajäämien estämisessä, koska näitä tuotteita on löytynyt kauppojen hyllyltä. Mitä näille tuontituotteille tullaan tekemään? Sanotaanko, että no eihän sillä mitään merkitystä ole, nämä tuotteet tulevat joka tapauksessa Euroopan unioniin ja oletetaan sitten, että ihmiset eivät tästä, se ei ihmisiä häiritse. Euroopan unionin maanviljelijät ovat olleet äärimmäisen vastuullisia elintarvikkeiden tuotannossaan. Ja heitä tämä lainsäädäntö ei kiinnosta. Kukaan maanviljelijä ei halua käyttää sellaista kemiallista ainetta, jolla on haitallisia vaikutuksia ihmisterveydelle kahden eh, vuoden sisällä me olemme kieltämässä häkkikanalat eh, munien tuotannossa ja tälläkin on merkitystä ihmisille. Minua huolestuttaa se, että te olette epäonnistuneet eh, toistaiseksi komissiossa siinä, että kaikki tämä olemassa oleva lainsäädäntö olisi saatettu voimaan. On tärkeää, että tässä annetaan maanviljelijöille mahdollisuus osoittaa toteen se, että heidän tuottamansa tuotteet ovat turvallisia. Kiitos. Seuraavaksi yksi minuutti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 I think perhaps you can start again. Ehkä I, will try again e, zaskrbljujoči zdravstveni trendi so v veliki meri posledica neodgovorne rabe pesticidov. jasno je da ne moremo. mitä tulee tuholaismyrkkyihin on aivan selvää että me emme voi saada enemmän terveyttä aikaa ja vähemmän syöpää. mehän keskustelemme yhdestä avainympäristöasiasta Siis ei kosmeettista toimintaa tarvita, vaan koko me- laatu on muutettava. Se työ, jota edustajat Klaise ja Breyer ovat varjoesittelijän kanssa tehneet, on askel oikeaan suuntaan. Ja siksi tosiaan haluan antaa tunnustusta heidän pyrkimyksilleen, koska molemmissa esit- mietinnöissä avataan aivan uusia näkymiä, mitä tulee sekä kuluttajien että tuottajien että suureen yleisöön. Mehän vaadimme kansallisia toimintasuunnitelmia, joissa olisi määrälliset tavoitteet, mutta on tärkeää myös, että me otamme huomioon naapurimme, koska sehän on erittäin tärkeää esimerkiksi silloin, kun puhutaan mehiläisistä. Direktiivissä sanomme myös, että jäsenvaltiot voivat kansallisissa toimintasuunnitelmissaan ottaa mukaan erilaisia määrä, määräyksiä, jotka koskevat tiedottamista naapureille, mutta olisi parempi ei-kemialliset ja biologiset toimet, niitä olisi myös edustettava. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Neil kaksi minuuttia. President. Rouva puhemies, hyvät komission jäsenet, haluaisin sanoa teille, että alle vuosi sitten keskustelimme tässä salissa siitä, mitä me tulemme tekemään maailmanlaajuisen elintarviketurvan suhteen ja tulisiko maailmasta löytymään tarpeeksi ruokaa. Ja nyt alle vuoden kuluttua keskustelemme lainsäädännöstä, jolla on se mahdollisuus, että elintarviketuotanto vähenee Euroopan unionissa. Ja tähän liittyy tietty molarinen kysymys, kun puhutaan elintarvikkeiden tuotannosta koska Euroopan unionissa me todennäköisesti pystymme maksamaan elintarvikkeiden tuotannosta, mutta kehitysmaissa tähän ei kyetä. Kuten, Sturdy, kuten herra Sturdy sanoi, niin meillä on ollut kaksi ähm, huonointa kesää Pohjois-Euroopassa. Me olemme tarvinneet sienimyrkkyjä, jotta perunat on saatu kasvamaan. Ja jos Euroopassa ei perunaa syödä, niin mitä sitten syödään? Silloin syödään riisiä ja pastaa, joista molemmat ainakin riisi on sellainen aine, josta kehitysmaissa on pulaa tällä hetkellä. Sen lisäksi, mitä herra Sturdy sanoi, näiden sienimyrkkyjen ja torjunta-aineiden, kun niitä käytetään, jos niitä käytetään asianmukaisella tavalla, niin niiden käyttämiseen ei liity mitään ongelmia ja tuotetut elintarvikkeet ovat täysin asianmukaisia. Mutta jos nyt sanotte, että estätte sellaisen, sellaisten elintarvikkeiden tuonnin Euroopan, joita on ruiskutettu myrkyillä, niin minä voin sanoa teille heti, että näin ei tule tapahtumaan. Vehnää voidaan testata niin paljon kuin haluaa, mutta siinä vaiheessa kun se pääsee Rotterdamin asema, satamaan, niin siitä ei enää jäämiä löydy. Meidän Euroopan unionissa täytyy tuottaa ruokaa turvallisella tavalla. Meidän täytyy varmistaa se, että me vähennämme käytettyjen kemiallisten aineiden määrää ja näin jo tehdään. Ja meidän täytyy varmistaa se, että koulutus on asianmukaista ja tätä me myöskin teemme jo nyt. Eli todellakin kehottaisin teitä laatimaan asianmukaisen vaikutusarvioinnin, koska edellisestä on kaksi vuotta ja sen jälkeen on tullut kaksi historian märintä kesää, eli todellakin täytyy tehdä kunnollinen vaikutusten arviointi. Onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Mr. Struan Stevenson has offered me his two... Struan Stevenson on tarjonnut kaksi minuuttia minulle. Voisinko ottaa tämän EPP-ajasta siis puhemies? Kiitoksen. Olkaa hyvä. Thank you very much indeed. Kiitos siis on liioiteltuja vaatimuksia esitetty ja siksi on vaikea tosiaan yrittää totuus ja fiktio erittää toisistaan tässä vaikeassa keskustelussa. Tietysti maatalouskemikaalien käyttöä on hallittava ja rajoitettava. Kaikki olemme sitä mieltä. Jos ei niitä kestävästi käytetä, niin ne saattavat olla sekä kuluttajille että ympäristölle vaarallisia. Mutta jos niitä käytetään kestävästi siten, että kunnioitetaan ympäristöä ja kuluttajia, niin silloin eh, riski on minimi. Mitä tulee aktiivisten aineiden hyväksymiseen, siis siinähän on kysymys aineiden ominaisuuksista, mutta se, että ei ole tässä tieteellistä tutkimusvaikutusta tehty, niin se mielestäni on vaarallista. Jos juodaan puhdasta alkoholia, tiedetään mitä tapahtuu, mutta jos alkoholi on 12, 10, 11 prosenttista, niin silloin tässä on pienestä vaarasta kysymys kaksi eri asiaa on kysymyksessä. On puhuttu tutkimusvaikutuksista ja on puhuttu hormonihäiritsijöistä. Myönteistä kuitenkin on, että poikkeuskausi antaa teollisuudelle mahdollisuuden panostaa TK-toimintaan niin, että se voi saada aikaan uusia tuotteita ja haluaisin tosiaan kehottaa tätä teollisuutta keskittymään tälle alueelle ja investoimaan siihen. Siis ei ole kysymys siitä, että tuontielintarvikkeita hyväksytään silloin, ja, jotka sisältävät sellaisia aineita, joita emme salli maanviljelijöillemme. Siis mielestäni, vaikka tämä ei ole tasapainoinen, niin paljon parannusta on tapahtunut alkuperäiseen ehdotukseen nähden ja siksi olen valmis tukemaan sitä. Kiitos Rossi. Keskustelu ilman puhujalistaa. Minuutin puheenvuoro ensin Berkille. Haluaisin painottaa sitä, kuinka tärkeää äh, oli tästä ilmoittaa sidosryhmille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Olen äh, omasta vaalipiiristäni saanut yhteydenottoja huolestuneilta äh, kansalaisilta. Yhteisössäni on sellainen käsitys, että että asetuksia umpimähkäisesti laaditaan Brysselissä ja täten meidän täytyy varmistaa se, että jäsenvaltioiden hallitukset selittävät sen, miten nämä vaikuttavat sidosryhmiin sen sijaan, että käytetään tätä helppoa tietä ja syytetään sitten Brysselin byrokraatteja. Jäsenvaltiothan toimeenpanevat näitä asetuksia. Jäsenvaltioilla on paikallisten viranomaisten muodossa voimavaroja selittää asiaa maanviljelijöille tehdä. On tärkeää, että ne, jotka elintarvikkeita tuottavat Euroopan unionissa eivät ole erilaisessa asiassa kuin ne, jotka tuottavat niitä EUn ulkopuolelta ja tuovat niitä sitten Euroopan unioniin. Tässä täytyy löytää tasapainoinen lähestymistapa ja meidän täytyy varmistaa se, että asianmukaista tietoa on saatavilla kaikille sidosryhmille. Kiitos. Seuraavaksi Susanna Olkaa hyvä. Hyvät naiset ja herrat, lääkärinä olen hyvin herkkä kuuntelemaan sitä, että siis meidän on, velvollisuutemme on kuluttajia kohtaan poistaa kaikki sellaiset terveydelle haitalliset tuotteet, jotka ovat siis vaarallisia. Ja samalla tietysti ymmärrän sen, että esittelijät ovat saaneet aikaan sopivan ratkaisun niin, että teollisuus tehdään tietoiseksi ja sitä kannustetaan kehittämään parempia torjunta-aineita. Sitten on kysymys kaikkien maidenhan on ymmärrettävä tämä ja siksi olen sitä mieltä, että jäsenvaltioiden ja komission on velvollisen tuntoisesti tarkastettava, että elintarvikkeet ja kukat EUn ulkopuolelta, että niihin ei ole käytetty tuholaista tai kasvinsuojelumyrkkyjä. Ei ole pelkästään kysymys elintarvikkeista, mutta me emme saa sallia myöskään sitä, että kilpailu vinoutuu. Haluaisin myös liittyä kriitikkojen jonoon, jotka sanovat, että koska komissio ei ole tehnyt ympäristövaikutusanalyysiä, niin emme silloin voi täysin arvioida, millainen vaikutus tällaisella lainsäädännöllä on. Batten. Kiitos rouva puhemies. Yhteinen maatalouspolitiikka on äh, saanut aikaan suuria negatiivisia vaikutuksia Ison-Britannian maataloudelle ja sen taloudelliset kustannukset ovat olleet suuria. On arvioitu, että tämä direktiivi johtaisi siihen, että 15 prosenttia torjunta-aineista kiellettäisiin ja on arvioitu, että tällainen kielto äh, vähentäisi äh, vehnäsatoja jopa 60 prosentilla perunasatoja Äh, jopa 25 prosentilla ja äh, muiden vihannesten äh, satoja jopa 77 prosentilla. Tällä tulee olemaan se vaikutus, että vähittäishinnat tulevat kasvamaan ja vaikuttaa tietenkin eniten niihin, joilla maksukyky on huonoin. Ja mietinkin tässä sitä, voisivatko esittelijät antaa meille sellaisen henkilön, nimen, joka oli on kuollut näiden torjunta-aineiden takia. Todennäköisesti he eivät tähän pysty, mutta voisin antaa paljonkin sellaista nimiä, jotka eivät enää voi ostaa ruokaa kaupasta korkeiden hinnojen takia. Kiitos. Seuraavaksi Peter Olajos. Köszönöm szépen. A növényvédőszerek használatáról szóló irányelv esetén. Kiitoksia. Direktiivi josta täällä puhutaan. Olen tyytyväinen, että tämä kuuluu ainakin puskurivyöhykkeiden osalta kansalliseen toimivaltaan. Tuen jäsenvaltioiden suunnitelmia ja sitä, että vähennystavoitteet ovat kaiken keskiössä. Olen tästä lentolevityksen kompromissista myös tyytyväinen. Tämä luonnos on hyvä, kun puhutaan siitä, että voidaan korvata terveydelle haitalliset aineet. Näin kuitenkin kolmasista maista tulevien aineiden valvonnassa ongelmia. Minusta tämä vyöhykejärjestelmä ei ole hyväksyttävä. Ei tarvitse olla asiantuntija pelästyäkseen, jos ajattelee, että Unkari joutuu sellaisen alueeseen, joka on samanlainen kuin Irlanti, jossa sääolosuhteet ovat täysin erilaiset kuin Unkarissa. Kiitos. Rakseuravaksi. Puhemies, haluaisin puhua sellaisesta aiheesta, josta ei vielä tässä yhteydessä tänään ole keskusteltu. Nyt meillä on edessämme jälleen kerran toivottavasti järkevä kompromissi Euroopan kannalta. Mutta mitä tässä matkan varrella on tapahtunut? Pohtikaamme kuukausia kestäneitä keskusteluja, joissa syytökset olivat varsin äärimmäisiä ja toisaalta hyvin painavia. Tiedotusvälineet ovat ottaneet tämän kaiken vastaan ja tämä on johtanut siihen, että kuluttajat ovat huolestuneita ja taas sanotaan, että Eurooppa tekee kaiken väärin eikä se ota kansalaisia huomioon. Nyt siis loppujen lopuksi olemme kuitenkin saaneet ainakin puolittain järkevän kompromissin. Mitä nyt sitten jää tiedotusvälineille? Eipä paljonkaan. Kiitos. Seuraavaksi Sikierski. Szanowni Państwo, po raz pierwszy tak szeroko i wnikliwie Komisja Europejska Rada. Ensimmäistä kertaa Euroopan komissio, parlamentti, ja neuvosto ovat keskustelleet tällaisista asioista, jotka koskevat elintarviketurvallisuutta. Siis meidän tehtävämme on varmistaa se, että säännöt ovat selkeitä, ymmärrettäviä ja perustuvat tietoon. Ennen kaikkea, kun puhutaan näin arkaluonteista alasta kuin elintarviketuotanto, haluaisin kiinnittää teidän huomionne tämän sääntelyn vaikutuksen jatkuvaan seurantaan. Mehän lähdemme siitä, että kaiken tämän pitää perustua tieteeseen niin, että tällä tavalla voitaisiin luoda kuluttajiin luottavuutta. On kysymys samalla siitä, että tuotantokustannukset nousevat ja tämä on pidettävä mielessä silloin, kun puhumme niistä varoista, joita on yhteisen maatalouspolitiikkaan käytettävissä. Meidän on myös yritettävä tutkia, täyttävätkö tuotetut, maahan tuodut elintarvikkeet kaikki nämä säännöt. Kiitos. Seuraavaksi Nicholson. Suurkiitokset puhemies. Minun täytyy sanoa, että tämä ehdotus huolestuttaa minua suuresti ja ne vaikutukset, joita tällä on maatalousteollisuuteen. Haluaisin tukea herra Sturdin tarkistuksia. Olen laittanut niihin nimeni alle ja ne auttavat ainakin siinä, että teollisuus saa jonkinlaista tukea tulevaisuudessa. Me tarvitsemme lainsäädäntöä, mutta me tarvitsemme hyvää lainsäädäntöä. Meidän ei tulisi kuitenkaan tuotantoa haitata lainsäädäntöä laatiessamme. Meidän tulisi arvioida tämän lainsäädännön vaikutuksia ja tätä tarvitaan ja tätä on vaadittu ja sitä meillä ei tällä hetkellä ole. Meillä täytyy olla enemmän faktoja ja vähemmän fiktiota. Meidän tulisi todellakin sitten pohdiskella näitä faktoja. Ei ole järkeä siinä, että lainsäädännöllä ajamme itsemme hankalaan tilanteeseen ja tässä komissio harjoittaa kaksinaismolaria, koska Euroopan unionissa pätevät yhdet säännöt ja sitten tuonnissa pätevät toiset säännöt. Kiitoksia. Äh, Seuraavaksi komission jäsen herra Dimas. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε θα ήθελα να ευχαριστήσω. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka käyttivät keskustelussa puheenvuoron. Ennen kaikkea haluaisin kiittää rakentavista panoksista. Tekstin perusteella, josta olemme äänestäneet ja joka on kompromissi, varsin hyvä sellainen, jäsen valtiot tulevat nyt laatimaan toimintasuunnitelmia, joissa pohditaan tavoitteita, kun vähennetään vaaroja. Ja näillä suunnitelmilla pystytään myös seuraamaan sitä, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu niiden aineiden osalta, jotka ovat aiheuttaneet ongelmia, ja näin voidaan sopia vähennystavoitteista näiden osalta. Tämä on tärkeä askel eteenpäin. ja kansalaisten terveyden suojan ja ympäristön suojan lisäksi tällä ehdotuksella tulee olemaan myös myönteisiä taloudellisia seurauksia. Tämä pätee kuitenkin siis terveys, terveydenhuoltojärjestelmiin ja siihen, että torjunta-aineita voidaan käyttää vähemmän ja tämä tuo mukana siis myönteisiä seurauksia. Kansallisista toimintasuunnitelmista ja niiden lisäksi tässä paketissa ehdotetaan monia muita tärkeitä periaatteita, ennakointiperiaate ja ei-kemiallisten aineiden käyttö esimerkiksi, jotka tuovat lisää suojaa. Tässä suojellaan entistä paremmin eri osapuolia ja konkreettisesti näissä kansallisissa suunnitelmissa voi olla tietoa esimerkiksi niistä ihmisistä, jotka altistuvat torjunta-aineille, esimerkiksi kun niitä ilmasta käsin sumutetaan. Tämä pätee erityisesti niitä, koska siis niitä alueita, joissa lentolevitys ollaan kieltämässä. Tämän lisäksi laaditaan lupia ja sertifikaatteja. Täällä puhuttiin myös molemminpuolisesta vastavuoroisesta tunnustamisesta. Tämä on hyvin tärkeää. On tärkeää antaa torjuntainta koskevaa tietoa ja tästä on hyötyä kaikille. Jotkin pienet maanviljelijäalat jäävät tämän ulkopuolelle. Mitä tulee tähän lentolevitykseen, olemme löytäneet kompromissiratkaisun poikkeusten osalta. Tässä seurataan kaksi tahoista järjestelmää. Ensinnäkin levitystä koskeva suunnitelma laaditaan, joka tulee hyväksyttää viranomaisilla. Ja toiseksi on erilaisia määräyksiä siitä, kuinka tätä levitystä voidaan todella käyttää. Ja lopuksi, puhemies, haluaisin todeta, että komissio on tähän neuvotteluiden kulkuun varsin tyytyväinen ja samoin tähän ehdotettuun kompromissiin voimme tämän hyväksyä. Kiitos. Ja sitten vielä komission nimissä Rova Vasiliu. Kiitos puhemies. Kiitos kaikille erittäin ansiokkaasta osallistumisesta tähän hyvin mielenkiintoiseen keskusteluun. Komissio on pitänyt ennen kaikkea erityisen tärkeänä tätä asiaa ja henkilökohtaisesti olen tosiaan halunnut sitoutua mitä korkeimpaan kansanterveystasoon, joka tällä pyritään saamaan aikaan. Keskustelut ovat olleet vaikeita ja pitkällisiä trilogin aikana ja esittelijät ovat hyvin sitoutuneesti osallistuneet tähän ja haluan keittää heitä siitä. Komissio on, haluaa tukea yhteistä kantaa ja tukee kantaa sellaisena, kun se on kehkeytynyt toisen käsittelyn jälkeen. Suurin osa ehdotuksesta siitä on pidetty kiinni, ennen kaikkea mitä tulee hyväksymiskriteereihin, joiden tarkoituksena on poistaa sellaiset vaaralliset aineet tai korvata sellaiset vaaralliset aineet, jotka merkitsevät vaaraa kansanterveydelle. On kysymys molemminpuolista tunnustamisesta ja joidenkin tuotteiden korvaamisesta turvallisemmilla vaihtoehdoilla. Haluaisin vastata kuitenkin joihinkin niihin kommentteihin, joita täällä on kuultu. Komission arvioiden mukaan vain 4 prosenttia aineista, joita nykyisin on markkinoilla, 4 prosenttia katoisi markkinoilta, koska ne ovat hormonihäiritsijöitä. Ja vain 2 prosenttia siksi, että ne ovat syöpää aiheuttavia, motogeenisia tai ö, lisääntymisterveysmyrkkyjä. Ne aineet, jotka ovat nykyään markkinoilla ja jotka mahdollisesti eivät tulisi hyväksytysti uuden säännöstön puitteissa niiden arvioidaan olevan vähemmän kuin 25 ainetta. Ruotsin kemialviraston tutkimuksessa on vahvistettu tämä ja se myös vastaa tarkistettua vaikutustutkimusta, jonka yhdistyneen kuningaskunnan torjunta-ainevirasto on tehnyt. Haluaisin kuitenkin sanoa, että uusia kriteerejä sovelletaan jo hyväksyttyihin aineisiin vain silloin, kun on kysymys hyväksymisen uudistamisesta. Ja tässä on kysymys vuodesta 2016, joten teollisuudella on runsaasti aikaa kehittää ja löytää turvallisempia korvaavia aineita. Haluaisin myös viitata joihinkin kommentteihin, joita on esitetty tuontielintarvikkeista. Haluaisin muistuttaa teitä, että vuodesta 2008 lähtien meillä on asetuksia, jotka koskevat enimmäisjäämätasoja ja niitä sovelletaan täysin. Jos aktiivinen aine ei ole hyväksytty niin, että sitä voidaan käyttää kasvinsuojeluaineena EU-ssa niin maksimijäämä taso on, on siis tämä MRL koskee EUn tuotantoa, mutta myös tuontielintarvikkeita ja tuontirehua. Joka tapauksessa on olemassa useita sellaisia syitä, miksi aktiivista ainetta ei voida hyväksyä EU:ssa. Siis on kysymys, ja yksi syystä, yksi, ainoastaan yksi syystä on mahdollinen vaara, joka koituu kuluttajille. Sitten saattaa olla kysymys ympäristön suojelusta, työntekijöiden suojelusta ja niin edelleen. Nämähän kuuluvat kolmansien maiden toimivaltuuksiin, siis niihin, niiden maiden toimivaltuuksiin, joissa tätä ainetta käytetään. Ja jos aine ei ole meille hyväksyttävä, mutta vilja, joka ei välttämättä merkitsisi vaaraa EUn kuluttajille. Siis siksi kolmas maa, joka haluaa tällaisilla aineilla käsiteltyjä tuotteita viedä EU-hun, voi pyytää tällaista sietoa, sietoa niin kauan kuin se voi esittää näyttöä siitä, että tällaisen tuotteen kuluttaminen ei merkitse vaaraa ihmisen terveydelle. Ja jos EFSA on antanut myönteisen arvion ja jos tämä on virallisesti hyväksytty EU-lainsäädännössä. Siis tämä on se kanta, hyvät naiset ja herrat, joka koskee tuontielintarvikkeita. Jos palaan sitten siihen direktiiviin, jonka olemme toivot mukaan hyväksymässä. Komissio on sitä mieltä, että lopullinen kompromissi on hyvin tasapainoinen niin, että voidaan saavuttaa sekä terveyden että ympäristön suojelutavoite ja samalla sitten taata näiden aineiden käytön kestävyys maanviljelijöille odotamme, että tämä, hyväks, on hy, tämä hyväksytään, koska mielestäni tämä on hyvä tapa Euroopan parlamentille ja neuvostolle aloittaa uusi vuosi ja myös kansalaisille, koska tämä tulee olemaan hyödyksi heidän terveydelleen ja uskomme myös, että tämä koituu maanviljelijöiden hyödyksi, koska se takaa heidän oman suojelunsa erityistoimilla, kuten esimerkiksi siten, että edistetään turvallisempia tuotteita. Se, mitä on saatu aikaan, on tärkeää, ja me kaikki yhdessä olemme saaneet tämän aikaan. Ja mielestäni tämä on erinomainen esimerkki siitä, miten toimielinten välisellä yhteistyöllä toimielinten välinen yhteistyö voi koitua suoraan kansalaisten hyväksi. Kiitos ja seuraavaksi esittelijät Rova Klaas ensiksi kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, tänään käyttämällä uusinta analytiikkaa voimme löytää pienen sokeripalasen sen järveltä, mutta mitä, tai sen pohjasta, mutta mitä voimme näillä taidoilla tehdä? Tarvitsemme nyt arvioita, joilla arvioidaan tasapainoa terveyskysymysten, talouskysymysten, elintarviketurvallisuuden ja niin edelleen kysymysten välillä maailmanlaajuisesti ja näitä kysymyksiä, hyvät kollegat, tuotiin täällä esille. Mielestäni kuitenkaan komissio ei ole vastannut näihin kysymyksiin riittävästi. Ei riitä, että neljä tai kaksi ainetta jäävät pois markkinoilta, yhteensä 25 ainetta. Ei, tämä ei riitä. Me haluamme taloudelliset laskelmat, joissa käytetään sekä taloudellisia että terveydellisiä kriteereitä. Tarvitsemme arviointia ja komission täytyy nyt syvällisesti arvioida tämän uuden lainsäädännön seurauksia, jotta tiedämme, miten se loppujen lopuksi vaikuttaa. Tieteelliset seuraukset menevät pidemmälle ja tämä kompromissi tuo uutta suuntaa eurooppalaiselle torjunta-ainepolitiikalle. Tämä tuo mukanaan yhtenäisempää lähestymistapaa. Tässä vaaditaan sellaisia toimenpiteitä, jotka takaavat kestävän torjunta-aineiden käytön. Kiitän saamastani tuesta. Olemme päässeet siihen, että erilaisista lähtökohdista saatiin aikaan hyvä kompromissi. Ja tälle uudelle vuodelle toivon lisää myönteistä ajattelua, koska tässä hieman kaipasin äh, tätä, koska torjunta-aineet takaavat meille terveellisen ravinnon ja elinvoimaisen maisevan Euroopassa. Kiitos Rova Breyer. Seuraavaksi kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin kiittää eloisesta keskustelusta. Voin korostaa vielä kerran, että pidän kiinni siitä, että tämä on kuluttajansuojan ja ympäristön kannalta hyvin tärkeä etappi. Tämä on myös tärkeä hetki Euroopalle, koska Eurooppa pääsee näin eteenpäin. Se osoittaa olevansa edelläkävijä maailmassa. Ja se, että päästään eroon vaarallisista torjunta-aineista, tämä on ainutkertaista maailmassa. Tämä on ylpeyden aihe. Tässä keskustelussa sanottiin usein, että tuontikysymyksiä ei ole ratkaistu. Näin ei kuitenkaan ole. Nämä kysymykset on ratkaistu. Nämä aineet muuttuvat Euroopassa laittomiksi jos tuomme tuotteita, vihanneksia ja hedelmiä Eurooppaan, niin silloin näiden tuotteiden on kunnioitettava eurooppalaista lainsäädäntöä, mitä tulee jäämiin, jäämämääriin. Ja jos näistä aineista, näistä tuotteista löytyy jäämiä Euroopassa kielletyistä kemiallisista aineista, ne ovat Euroopassa siis laittomia. Jos Kostarikasta tuodaan bananeja, joita, joihin käytetään syöpää aiheuttavia aineita. Ja jos ne tuodaan Euroopan, niin tämä on loppujen lopuksi laitonta. Eli tämä on tässä sanottu aivan sel- selkeästi, koska otamme tässä mukaan jäämien ylärajat. Eli tässä ei ole mitään syytä levittää paniikkia ja pelkoa. Ja komission jäsen ottikin tämän jo esiin. Jos ajatellaan että PSDn ensimmäisessä tutkimuksessa sanottiin, että 80 prosenttia näistä torjuntaaineista katoaisi markkinoilta, niin nyt tämä luku on huomattavasti pienempi. Valitettavasti kuitenkaan tässä ei mitenkään viitata tähän tutkimuksen uusiin tuloksiin. Eli jättäkäämme tämä paniikki, tunnelma. Meidän on syytä juhlia tätä hyvää tulosta Tästä on todella paljon hyötyä Euroopan kansalaisille. Puhemies keskeyttää. Eh, Hyvä. Rouva McGuinness, onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Tässä ihmiset puhuvat eivätkä kuuntele. Kuuntelin, mitä komission sen sanoi tästä vientikysymyksestä, mutta te ette nyt oikein ymmärtäneet tätä asiaa. Maanviljelijät Euroopassa, he eivät saa käyttää tiettyjä aineita, mutta heidän kollegansa Euroopan unionin ulkopuolella voivat käyttää näitä tuotteita elintarvikkeista näitä jäämiä ei löydy, mutta tämä asettaa Euroopan unionin tuottajat epäsuotuisaan kilpailuasemaan. Eli meidän tulisi puuttua tähän todelliseen maailmaan. Olen pahoillani siitä, että olen hieman nyt vihainen tässä asiassa. La discussion commune est me emme aloita uudelleen yhteiskeskustelua, koska siis me emme missään tapauksessa aloita sitä uudelleen. Rova Breyer, saatte 30 sekuntia, siis 30 sekuntia minä ja komission jäsen selitimme selkeästi tämän tilanteen. ehkä te ette kuunnelleet tai ehkä ette halua kuunnella. me olemme ratkaisseet tämän ongelman mutta ehkä se ei sovi teidän kampanjaanne jossa haluatte olla tätä asetusta vastaan eli silloin minä en voi tilanteelle mitään mutta minä voin jälleen kerran toistaa sen että Tämä sanotaan tässä torjunta-aineasetuksessa selkeästi, eli ongelma on ratkaistu. Euroopan unionissa ei voi markkinoida sellaisia tuotteita, joita ei saa markkinoida Euroopan unionissa, piste. Me emme aloita uudelleen keskustelua, voitte itse jatkaa sitä tuolla käytävillä. Joten yhteiskeskustelu on päättynyt ja huomenna äänestetään. Seuraavaksi esityslistan mukaan on suullinen kysymys kaupungiliikennettä koskeva toimintasuunnitelmaa. Ensiksi annan puheenvuoron kirjoittajalle herra Kostalle, viisi minuuttia. Signora Presidente. Puhemies. Puhuja pyytää hiljaisuutta. Niin, puhemies. Hyvä komission jäsen, Komissio, johon te kuulutte, on useasti sanonut, että siltä on tulossa kaupunkiliikennettä koskeva toimintasuunnitelma. Parlamentin olisi jo syksyllä pitänyt saada tämä tarkastelunsa.